So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Sitzung unseres Ausschusses. No niin, hyvät kollegat, tervetuloa tänne valiokunnan kokoukseen. Nyt on toimikausi puolessa välissä ja viime viikolla Strasbourgissa valittiin puhemiehistö ja tänään sitten valiokunnissa valitaan mm, puheenjohtajat. Ja näin meidänkin tulisi tehdä täällä Envi-valiokunnassa. Ja niin kuin sovimme alun perin, niin vaihdetaan puheenjohtajistoa. Matias Kroote tulee seuraavaksi puheenjohtajaksi sopimuksen mukaisesti. Ja täytyy sanoa, että tämä on ollut todella jännittävää aikaa kahden ja puolen vuoden ajan. Ja talouskriisistä huolimatta, niin tämä valiokunta on saanut paljon aikaiseksi. Paljon lainsäädäntöhankkeita on viety läpi. Ja tehän olette saaneetkin tämän puolivälin katsauksen. Ja Mehän käsittelemme täällä hyvin monia asioita, jotka kiinnostavat kansalaisia, ympäristön suojelua tai esimerkiksi elintarvikkeita. Kiitän kaikkia, jotka ovat auttaneet et niin, että olemme pystyneet käsittelemään näin monia asioita. Täällä on sijaisia ja sitten myös tietysti esittelijät, varjoesittelijät, jotka auttavat tekemään näin paljon ja myöskin painottavat näitä lausuntoja ja mietintöjä niin, että me pystymme sitten äänestämään niistä. Ja kiitokset myös sihteeristölle. Minun sihteerini on aivan sanoin kuvaamaton siinä, miten hän valmistelee tarkasti näitä äänestyksiä ja kokouksia. Ja kiitän kaikkia sihteeristön työntekijöitä, myös valiokunnan sihteeristöä ja oman työvaliokunnan sihteeristöäni. ja tosiaan mm, toivottavasti sitten tämä toimikausi tulee toisella puoliskolla jatkumaan yhtä hyvin kuin minun ensimmäisellä puoliskollani. Meillä on paljon haasteita edessämme kaikilla eri aloilla. No, lyhyesti virsi kaunis. Kiitokset siis. Ja sanoinkin jo, että olemme siis tehneet tällaisen sopimuksen, että minä hoidan tämän ensimmäisen puoliskon ja Mattias Kroote ja sitten tämän toisen puoliskon. No tämä on ehdotus, mutta muodollisesti tietysti tarvitaan ryhmän tai 18 jäsenen ehdotus. Eli tiedustelen nyt, että onko ehdotuksia. Äh, Kiitoksia Jo työstäsi puheenjohtaja. Nämä olivat kaksi ja puoli mielenkiintoista vuotta kaikille ja vaikka äh, me emme komissiolta saaneet niin paljon ehdotuksia kuin olisimme ehkä halunneet äh, täällä kaikki valiokunnassa. Meillä on kuitenkin ollut mielenkiintoista työtä täällä, olemme saaneet asioita eteenpäin. Se, että sinut korvataan on sosiaalidemokraattinen sen ryhmän ehdotus, ja minä ehdottaisin, että että seuraajaksi tulisi Matias Grote ja kiitämme vielä työstäsi. Linda. Niin haluan tietysti tukea esitystä, että Mattias Kraut toimisi tässä puheenjohtajana. On toiminut hänen kanssaan monta vuotta ja käsitelty ympäristöasioita. Hän on niin kovasti sitoutunut, tehnyt paljon töitä ja toimi varmasti hyvin puheenjohtajana. Mutta tässä yhteydessä haluaisin myös kiittää sinua, Joe, kaikesta siitä hyvästä työstä, mitä olet kahden puolen vuoden aikana tehnyt. Meillä on nyt edessämme antamasi asiakirjasta käy ilmi, mitä kaikkia asioita olemme työstäneet näinä vuosina 20 esitystä loppuun vietynä. Tässä usein puhutaan teknistä seikoista ja erilaisista tarkistuksista ja siitä, mitkä kohdat hyväksytään, mitä ei. Mutta jos muistelet myöhemmin sitten puheenjohtaja aikaasi, niin kyseessään ei ole pelkästään pienet tekniset muutokset, vaan että tämä vaikuttaa tuolla ihmisten elämään ja terveydenhoitoon, ilmastoneuvotteluihin, jotka nyt edistyvät ja sitten koskien tietoa, miten tämä on kuluttajille. Meillä on uusia merkintöjä tulossa pakkauksiin, kauppoihin kohta. Eli tässä on nyt erinomaista työtä takana. Voit olla ylpeä siitä, mitä tämä valiokunta ja kollegat ovat tehneet kahden puolen vuoden aikana. Haluaisin siis kollegoideni puolesta kiittää kaikista tehdystä työstä ja kaikkiesta siitä, miten ollaan edistytty kansalaisten hyväksi. Thank you. Ja, vielen Dank. Äh, die Arbeit geht weiter. Es gibt den Vorschlag. Paljon kiitoksia. Työ jatkuu. Ehdotuksena on Matias Grote. Pyytääkö joku salaista lippuäänestystä vai voimmeko äh, äänestää tästä suosionisoituksina? Pyytääkö joku salaista lippuäänestystä? Ei ole. Sitten Matias. Ja nyt voit sitten astua tehtäviisi ja tulla istumaan tänne korokkeelle. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, als erstes... Niin, hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää ja näistä ensimmäistä kahdesta ja puolesta vuosta työtä valiokunnassa ja voin luvata, että jatkamme samaa rataa yhtä sitoutuneesti. me toimia ympäristö- ja ilmastopolitiikassa kaikissa asioissa, jotka koskevat valiokuntaamme. Enkä nyt halua hukata paljon aikaa, vaan haluan heti jatkaa. Meidän täytyy järjestäytyä, muuten emme voi ryhtyä töihin ja siksipä ehdota, kysyn nyt, onko teillä ehdotusta ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Chris Davis. Well, thank you, Chairman. I know Kiitoksia. Huomasin, että tämän kokouksen ei pitäisi, pitänyt alkaa ennen kuin 20 minuutin kuluttua oikeastaan. Ja edeltäjäsi otti ison kulauksen kahvia ennen kokouksen alkoa. Ja ehkäpä puheenjohtaja saa parempaa kahvia kuin me muut. Sinut on juuri valittu sosin osoituksen ja haluaisin sanoa nyt, että edeltäjäsi osoitti suurta tasapuolisuutta ja osallistamista ja sitoumusta ja intoa. Ja sitä on tietysti vaikea mm, tehdä yhtä hyvin. Ja sitten kun e, sinun toimikautesi jälkeen osoitetaan e, suosion osoitukseen, nähdään, että oletko päässyt yhtävän tulokseen. Haluaisin esittää e, Gerben Janke Brandea ALDE-ryhmän puolesta. Vorschlag. Niin, meillä on ehdotus. Onko muita ehdotuksia ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi? Ei näytä olevan. Siksipä me voimme eh, äänestää jälleen suosinosoituksin. Pyytäisin suosinosoituksia, jos haluatte tukea tätä ehdotusta. Sydämelliset onnittelut, herra Gebrandi. Tulkaapa tänne eteen korokkeelle istumaan. So, dann kommen wir... No niin, sitten menemme kolmanteen tehtävään, nimittäin toinen varapuheenjohtaja. Pyydän teiltä ehdotuksia. Kopelier. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Ensin pari kommenttia. Eli tervetuloa ja onnittelut teille ja vihreiden puolesta haluaisin myös kiittää Joulainen ja oikein sydämellisesti hän on kovasti harrastanut vuoropuhelua, ollut avoin ja todella ollut kiinnostunut ympäristöasioista ja terveyteen liittyvistä asioista. Tämä on voitu havaita näiden vuosien aikana, mutta on myös sanottava, että hän on tehnyt tehokkaasti, rakentavasti töitä ja on oltu myös kunnianhimoisia tästä osoituksena on Rion 2012 kesäkuun kokousta varten tehty päätös. Nyt on selvää, että Euroopan parlamentin kanta tuolla huippukokouksessa tulee olemaan kaikkia muita pidemmälle menevää Eli haluaisin lämpimästi kiittää teitä ja muita. Toivottavasti töitä jatketaan samassa hengessä ja samalla tavalla. Ja sitten mitä tulee toiseen varapuheenjohtajan, haluaisin nimissämme esittää, että Karl Schlüter jatkaisi tässä tehtävässä. Ja, gibt es weiter... Niin, onko muita ehdotuksia? Ei näytä olevan. Carl Schlüter ei tänään voi olla täällä paikalla, mutta me olemme saaneet hänen hyväksyntänsä ehdokkuudelle. Eli jos teille sopii tämä ehdotus, niin pyytäisin teiltä suosion osoituksia. Sydämelliset onnittelut Karl Schlüterille. Hän on siis toinen varapuheenjohtaja. Ja sitten kolmas valinta Peter Liise, kolmas varapuheenjohtaja. Niin, haluaisin ehdottaa EPn e puolesta vaihtaa Pasi Vakisla Sonic, joka on tätä tähän saakka hoitanut, niin tulee siirtyä muihin tehtäviin ja e- ehdottaisimme Janos Ada. Kun hän tuli tänne, niin hän oli jo kansallisessa politiikassa kovin kokenut ja myös ryhmän puheenjohtajana ja Unkarin parlamentin puhemiehenä ja hän on laatinut mietinnön myöskin Seveson direktiivistä ja e, ehdottaisimme Janos Adaa siis kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Vielen Dank. Ich muss fragen, Paljon kiitoksia. Onko muita ehdotuksia? Ei ole. Eli jos teille sopii ehdotus Janos Adasta kolmanneksi varapuheenjohtajaksi, niin pyytäisin suosien suosionosoituksia. Jutta Haug bittet um das Wort. Jutta Haug pyytää puheenvuoroa. No niin, nyt kun meillä on täysi puheenjohtajisto. Eikö se olekaan vielä täysilukuinen? Aa, hyvä. Selvä. No sitten minä vielä vähän odotan mutta sitten sen jälkeen haluaisin puheenvuoron. No niin, me emme ole vielä täysilukuisia, jotta voimme ryhtyä töihin. Meidän täytyy nyt valita neljäs varapuheenjohtaja, ja tässä pyydän teiltä ehdotuksia. Linda McEvan. Well, I would also like to... Haluaisin ehdottaa Nan Jörgenseniä neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Hän oli varapuheenjohtaja ensimmäisen kahden puolen vuoden aikana. Moni hei, teistä muistaa, mitä hän on tehnyt ilmastonmuutoksen, kemikaalien ja biosidien parissa. Eli haluaisin takia kertoa häntä. Kiitoksia Linna Mäkävän. Äh, onko muita ehdotuksia? Ei näytä olevan. Sittenpä ehdotan, että suosion osoituksiin äänestämme jälleen Onnittelen Dan Jörgenseniä. Hän ei voi tänään olla täällä, mutta hän on eh, ilmoittanut eh, suostuvansa ehdokkuuteen, joten onnittelemme häntä sitten toisella kertaa. No niin, nyt puheenjohtajisto on sitten täysilukuinen ja kuuntelin täällä tarkkaan, mitä yksittäisten ryhmien kollegat sanoivat ja minä yritän tehdä parhaani täyttääkseni ne eh, ne odotukset, joita puheenjohtajistolle on esitetty. Ja nyt Jutta Hauk. Ja en, ö... Niin, kiitokset. Onnittelen kaikkia, joita ryhmät ovat ehdottaneet. Ja sitten äänestyksen tuloksesta ja tietysti onnittelen erityisesti uutta puheenjohtajaa. Ja nyt kun katsotaan valiokunnan puheenjohtajistoa, niin voidaan havaita, että naisia siellä ei ole ollenkaan. No ei tietysti puheenjohtajisto itse sille voi mitään. En minä siis tässä teille tästä napise, mutta toivon, että te puheenjohtajat niin jotenkin toisitte tätä naisellista puoltanne eteen, esiin, niin että vähän parempi sukupuolten jakama tulisi edustetuksi. Ich glaube, die Kritik ist angekommen und war ja... Tämä pieni vinkki taisi tulla perille ja se varmaan oli tarkoitettu koordinaattoreille. Me ymmärsimme sen ja yritämme tässä tuoda naisellisen puolemme myöskin esiin. Richard Seber. Minäkin haluaisin yhtyä tähän Jutan esittämään kritiikkiin, mutta eihän tähän koordinaattorit ole syypäitä, vaan ö, ryhmät. Ja kyllähän siellä tietysti on demokratia edustettuja, joten Ehkä tämä pitäisi kaikissa ryhmissä miettiä, mutta siis kritiikki sinänsä on ihan paikallaan. Gut, bevor wir jetzt... No niin, ennen kuin menemme työhön, niin ehdotan, että äh, vielä otamme valokuvan, koska meillä on täällä myös uusia kollegoja äh, valiokunnassa, että kaikki tulisivat tähän eteen äh, ja ottaisimme tällaisen muistokuvan. Eli äh, hän kuvaa siis ylhäältä ja me seisomme kaikki täällä alhaalla, näin kuvaaja on pyytänyt. Thank <laughs> you. So, dann können wir weiter fortfahren. No niin, sitten voimme jatkaa. Olemme vielä esityslistan kohdassa yksi. Meillä öö, on esityslistan hyväksyminen. Onko teillä vielä toiveita esityslistaan liittyen? Ei näytä olevan. Sitten voimme mennä esityslistan kohtaan kaksi. Tulkkaus on öö, kaikilla kielillä paitsi Viroksi ja Maltan taksi. Ja toinen asia, jonka haluaisin ilmoittaa, on työryhmä 25. tammikuuta kello 15 täällä tässä salissa ja siellä käsitellään epäsuoraa maakäytön muuttoa liittyen biopolttoaineisiin, kasvihuonekaasupäästöihin ja tapoihin vähentää äänestää niitä. Joka haluaa osallistua tähän, niin 25 päivä tammikuuta kello 15 tässä salissa 4Q2 järjestetään tällainen kokous. Sitten menemme esityslistan kohtaan kolme, ja tässä meillä on kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman tarkistaminen, ja seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman painopisteiden asettaminen. Ja esittelijä tässä on Lainen. Hän heti jatkaa tätä kovaa työtään ja annan hänelle nyt puheenvuoron, jotta hän esittelisi meille tämän mietinnön ja sen jälkeen meillä on yksittäiset varjoesittelijät. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on ollut jo 30 vuoden ajan EUn ympäristö koskevia toimintaohjelmia ja noin kokonaisuudessaan ne ovat hyödyllisiä välineitä ympäristösuunnittelua varten, ympäristölainsäädäntöä ja toimenpiteitä varten. Kuudes ympäristöä koskeva toimintaohjelma päättyy kesäkuussa heinäkuussa 2012, eli itse asiassa heinäkuussa 2012 meillä pitäisi olla seitsemäs ympäristöohjelma, mutta tiedämme, että komissio pitkään äh, pohtii sitä, haluaako se ylipäätänsä ähm, luoda tällaisen seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman ja kansalaisyhteiskunnan painostuksen kautta äh, ympäristövirasto voimakkaasti äh, ryhtyi toimenpiteisiin ja tämä valiokunta, muistan, että kysyimme jo komission jäsen Potocnikilta, kun hän astui virkaansa, että järjestääkö hän, luoko hän seitsemännen toimintaohjelman. Ja myöskin ympäristöministerineuvosto on vaatinut tätä seitsemättä toimintaohjelmaa. Meillä ei siis ole aikaa hukattavana. Tanskan Puheenjohtajakausi on suunnitellut epävirallisen ympäristöministerien neuvoston huhtikuun lopussa ja meidän täytyy olla huhtikuussa täysistunnossa, niin että toivottavasti vuoden toisella puoliskolla tulee tämän komission aloite ja se tulee lainsäädäntöaloitteena. Tämä kuudes olisi jo sellainen ja seitsemäs tulee myöskin olemaan tämä lainsäädäntöaloite ja yhteispäätösmenettelyssä meillä on nyt sitten mahdollisuus tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin määritellä kantamme. Esittelijällä oli neljä sivua tilaa, se ei ollut kovinkaan paljon, kuten itsekin huomasin. siksi mietintöni keskittyy yksittäisiin tulevaisuuden prioriteetteihin. En keskittynyt kovinkaan pitkään tämän kuudennen toimintaohjelman arvioon, vaan keskityin tulevaisuuteen kolme iitä, implementointi, integraatio ja internationaalinen tai siis kansainvälinen ulottuvuus. Ja tämä mm, työryhmän jälkeen, joka meillä oli 14. tammikuuta. Lisäisin siihen vielä mm, neljännen iin nimittäin informaatio. Tämä on paketti, jota meidän on tarkasteltava, jos haluamme edetä ympäristöpolitiikasta. Täytäntöönpano on ensimmäinen asia ja se on ensimmäinen kritiikin kohde. Meillä on laaja lainsäädäntökehys e, Euroopassa ympäristönsuojelun saralla, mutta täytäntöönpanossa on suuria puutteita ja tässä mietinnössä vaadimme, että komissio vahvistaisi täytäntöönpanoa ja ottaisi käyttöön myös uusia välineitä, lisäisi omaa kapasiteettia, mitä tulee täytäntöönpanon valvomaan. Ja yksi ajatus on direktiivi ympäristötarkastuksista. Meillä on direktiivi ympäristötarkastuksista ympäristö kirjanpidosta ja lisäksi tarvitsisimme nyt ympäristötarkistuksiin liittyvän direktiivin. Tästä ei, jos lainsäädäntö ei panna täytäntöön, niin siitä ei ole hyötyä ympäristölle eikä ihmisten terveydelle. Toinen liittyy ympäristön integraation kaikkiin muihin politiikan aloihin. Sitä olemme useasti vaatineet ja sitä täytyy viedä eteenpäin myös seitsemännessä puiteohjelmassa. Ja seitsemännen toimintaohjelman täytyy olla kattona kaikille näille tiekartoille ja toimintaohjelmille, joita meillä on. Meillä pitäisi siis olla jonkinlainen visio siitä, minne EU haluaa mennä, ja me tiedämme, että meidän ekologinen jalanjälkemme on kielteinen ja meidän täytyy löytää joko tasapainoinen tai myönteinen ekologinen jalanjälki, hiilidioksidi ja vähentämällä ja resurssien tehokasta käyttöä lisäämällä. Mutta tämän ei pitäisi olla pelkkää paperia, vaan me tarvitsisimme myös konkreettisia sitovia tavoitteita vuosille 2000 2020 mennessä, mutta koska katsomme myös vuosi sadan puoliväliin, niin tarvitsemme myös etappeja ja virstanpylväitä matkallamme kohti vuotta 2050. Me vaadimme, että ympäristöhaittavia tuet asteittain poistettaisiin, me miljardeja käytetään tukiin joilla tuetaan asioita, joita me emme edes halua. Ja me myöskin esitämme uudelleen vaatimuksen, että kehitettäisiin uusi hyvinvointiindikaattori, äh, joka ei keskittyisi vain BKT. BKT ei näytä koko todellisuutta. Ja neljäs asia, jos sen tähän vielä ottaisin, olisi informaatio. Koko tätä suurta ohjelmaa varten me tarvitsemme kaikki toimijat, me tarvitsemme kansalaisyhteiskunnan mukaan ja siksi tämä direktiivi Access to Justice pääsy tuomioistuimeen, se pitäisi saada käyttöön. Tämä on tämä Arhusin yleissopimus, jota ei ole vielä toteutettu. Meidän on nyt todella toimittava, jotta se toteutetaan. Ja me tarvitsemme alueellisia paikallistoimijoita. Ne olisi myöskin mainittava. Viimeinen asia, kansainvälinen vastuu ympäristöpolitiikan on oltava osa EUn ulkopolitiikkaa monilla saroilla kauppapolitiikassa, mutta tietenkin myös kehityspolitiikassa ja tämän valiokunnan ja parlamentin pitäisi varmistaa, että meillä olisi johdonmukaista ympäristö- ulkopolitiikkaa ja lopuksi EUn täytyy myös olla e- esikuvana, ei kaikille maailmassa, mutta monille teollistuminen alkoi täällä ja meidän vastuullamme on myös siivota ympäristöä, korjata tuhot, joten me olemme YK ilmastokonferenssissa eräänlainen ankkuri ja tämän roolin siitä EUn tulisi pitää kiinni tulevinakin vuosina huolimatta talouskriisistä ja rahoituskriisistä. Meillä oli jo varjoesittelijöiden kokous ja odotan nyt kovasti kollegojen kommentoja. Tarkisten jätön määräaika on hyvin tiukka. Se on jo tällä viikolla tuo määräaika, mutta odotan nyt kovasti tätä keskustelua. Kiitoksia. Kiitoksia Joe Lainen ja seuraavaksi EPP-ryhmän varjoesittelijä Gastron Franco. Kiitos puheenjohtaja ja onnittelut valinnastanne ja koko tiimin valinnasta. Minäkin haluaisin yhtyä kollegoni kiitoksiin, mitä tulee Joe Lainenin puheenjohtajakauteen. Hänen ansiostaan saimme tehtyä hyvää työtä. Joka tapauksessa haluaisin onnitella esittelijää tästä erinomaisesta mietintöluonnoksesta, joka on selvä ja siinä on selkeät käsitteet. Tämä ei ole helppoa ja tässä lähdetään liikkeelle tietyistä painopistealueista, joiden pitää olla ympäristöpolitiikan eh, tavoitteina seurana vuosikymmenen ja myöhemminkin. Haluaisin kiittää teitä hyvästä yhteistyöstä, mitä on tehty esittelijöiden ja muiden ryhmien kanssa. Siitä huolimatta, että resurssien tehokkuus on tärkeää. Me tarvitsemme myös yhteisen, eh, yhteiset ajatukset, jotka huomioittavat maailmanlaajuiset haasteet 2020 suunnattaessa. Ja sen takia olen tyytyväinen eh, siihen, että komissio on lopulta lähtenyt oikeaan suuntaan vähän epäröityä. Nyt on oltava selkeästi ymmärrettävissä ja kansallisen ja paikallisen hallinnon ymmärrettävissä, myös kansalaisten ymmärrettävissä ja myös liike-elämän on pystyttävä ymmärtämään Euroopan unionin ympäristöpolitiikkaa. Meidän on tämä selkeä viesti myös muulle maailmalle ja näin osallistuttava kansainvälisen ympäristöhallinnon suuntaan tässä. Ei pidä olla ainoastaan rahoituksesta solidaarisuutta, vaan pitää mennä pidemmälle. Muiden maiden on sitouduttava näihin asioihin yhtä paljon kuin meidänkin. Tarvitsemme yhteisiä toimintatapoja ympäristön eh, analysoimiseksi ja luonnonpää oman eh, erittelemiseksi. Tämä ympäristötarkastukset ovat hyvin tärkeä osa. On hyvin tärkeää, että ympäristöstrategioiden eri osien välinen yhteys toimii. Ei saa unohtaa metsästrategiaa, puhun nyt omille kuulijoilleni, mutta ei pidä unohtaa muitakaan alapolitiikkoja, jotka liittyvät ympäristöpolitiikkaan, maatalous, kalastus, tutkimus, innovaatio, liikenne, alue, kehitys, ja alueiden kehittäminen. Ympäristö ei saa olla vain yksi huomio, joka esitetään viime hetkellä, vaan se pitää todellakin ottaa kunnolla mukaan kaikkiin politiikan aloihin. Nyt on saatava toimintatapa niin, että strategia 2020 ja ympäristötoimintaohjelma toimivat yhteen. Tarvitaan muitakin rahoitustapoja esimerkiksi ekosysteemisten palvelujen osalta ja verotus, joka lähtee liikkeelle vastavuoroisuudesta. Minusta ympäristö ei ole eh, mikään suuri kuluerä, vaan se voi edesauttaa tulevaa kasvua ja kehitystä. Puheenjohtaja, voin yhtyä näihin prioriteetteihin, jotka te olette määritelleet seitsemättä ympäristöntöntä koskien, eli luonnon moninaisuuden suojelu, resurssien tehokas käyttö ja niin poispäin. Haluaisin tarkistuksissani erityisesti korostaa myös jätteiden kierrätystä Euroopan unionissa ja sitä, että vesi- ja metsävoimavaroja käytetään kunnolla. Ja myös terveysulottuvuus on tässä hyvin tärkeää Tarvitsemme toisen ympäristöterveys toimintaohjelman, joka liittyisi tähän tulevaan ohjelmaan. Ja toinen seikka, jota pitäisi enemmän korostaa mielestäni, on kestävä tuotanto ja kulutus niin, että edistetään tuottajan vastuuta, mutta myös ympäristötietojen esille tuomista niin, että käytetään erilaisia kriteerejä ja vältetään väärät valinnat. On keskityttävä ympäristöstä tiedottamiseen. Mutta sitten täällä on kaksi hankalaa kohtaa. Kappale kahdeksan siinä pyydetään, että olisi yksi ainoa tavoite ympäristötehokkuuden osalta. Sen pitäisi olla myös sitova. Minä en halua tällaista, vaan alakohtaista ja joustavaa lähestymistapaa. Ja sitten kohta 29, joka koskee oikeussuojakeinoja ympäristöasioissa. Tämä on hyvä tavoite, mutta tässä ei pidä kuitenkaan puuttua jäsenvaltioiden eh, lainsäädäntöön. Meidän pitää lähteä liikkeelle Orhosen eh, yleissopimuksesta. Ja sitten jos ajatellaan Euroopan ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa, no usein ei ole tarpeeksi poliittista tahtoa tähän. Yli 23 prosenttia Euroopan unionin lainsäädännön rikkomuksista liittyy nimenomaan ympäristölainsäädäntöön. Siksi tarvitaan selvempää ja vakaampaa lainsäädäntöä, joka lähtee liikkeelle siitä, että tarkkaan arvioidaan käytettyjä poliitikkoja, pitää lähteä liikkeelle saavutetuista tavoitteista ja siitä, miten kentällä tietyistä toimista voi olla hyötyä. On hyvin tärkeää, että tässä valvotaan täytäntöönpanoa, kuten sanoitte. Nyt on tehostettava kansallisia yksiköitä ja annettava eh, lisää vahvuutta kansallisille tahoille, kun seurataan ja valvotaan politiikan täytäntöönpanoa. Tämä on hyvin tärkeä osa ympäristöpolitiikan toteutumista. Kiitos. Vielen Dank. Als nächstes... Paljon kiitoksia ja seuraavaksi kollega Herben Jan Gerbrandi. Take this opportunity not Kiitoksia. Haluaisin tässä yhteydessä onnitella sinua uutena puheenjohtajana. Ja sitten myös kiittää valiokuntaa luottamuksesta, kun valitsitte minut varapuheenjohtajaksi. Tämä seitsemäs ympäristötoimintaohjelma, niin tässä muutamassa minuutissa on vaikea keskustella koko visiosta, joka koskee kestävyyttä, joten puhun tässä vain muutamasta seikasta. Ensinnäkin Haluaisin kiittää Jouta hyvästä työstä. Meillä oli pari viikkoa sitten workshop, joka oli todella onnistunut ja ö, huomaan, että se on heijastunut tänne asiakirjaan ja meillä on tosiaan erittäin hyvä luonnos tässä työn pohjana. Pari asiaa, joihin minä haluaisin kiinnittää huomiota. Minusta tämä ympäristötoimintaohjelma ei pelkästään koske ympäristöä, vaan kyseessä on myös talous. Mielestäni kestävä kehitys on yhä tärkeämpi tekijä kilpailukyvyn kannalta ja sen takia on hyviä taloudellisiakin syitä tehdä kestävämpää politiikkaa kuin tähän saakka, erityisesti resurssitehokkuuden kannalta jos katsotte, että miten resurssikustannukset ovat nousseet, niin on selvää, että EU:ssa täytyy olla paljon tehokkaampi resurssien käytössä. Sitten pari asiaa, joita minä haluaisin korostaa ja jotka onkin jo mainittu mietinnössä. Siis täytäntöönpanon puutteellisuus. Sanoin siellä työpajassakin, että tavallinen EU-kansalainen noudattaa kansallista lainsäädäntöä eh, saman tapaan kuin, eh, jos noudattaisi saman tapaan kuin miten jäsenvaltiot noudattavat EU-lainsäädäntöä, niin olisi joutunut vankilaan jo pitkään aikaa sitten. Eli on kummallista, miten jäsenvaltiot voivat eh, ajatella pääsevänsä kuin koira veräjästä, kun eivät noudata EU-lainsäädäntöä. Ja se on, näkyy ihan kaikilla ympäristönsuojelun aloilla. Eli sen takia täytäntöönpano pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Se on aivan ehdotonta. Ja siitä keskusteltiin työpajassa ja en nyt ihan sanoisi, että tarvittaisiin enemmän mm, asetuksia direktiivin sijaan, koska molemmat lainsäädännölliset välineet omaavat hyötyjä, mutta on selvää, että pitäisi niihin pitäisi kiinnittää huomiota tässä toimintaohjelmassa. Ja kannatan kovasti sitä, mitä esittelijä on todennut oikeussuojan saatavuudesta ja tiedottamisesta. Jos ajatellaan kansalaisia, niin hehän välittävät paljon enemmän ympäristöstä kuin poliitikot, jotka niitä sitä edistävät. Eli jos me todellakin tähän työhömme heijastamme kansalaisten todelliset huolet, niin silloin varmasti tämä ympäristön suojelu olisi paljon korkealla poliittisella agendalla. Eli siksi parempi tiedottaminen ja oikeussuojan saatavuus näissä asioissa edistäisi tätä tavoitetta. Sitten jos ajatellaan näitä ympäristön kannalta mm, eh, haitallisia tukia, niin olen samaa mieltä esittelijän kanssa, mutta mielestäni tässä on muustakin kyse kuin Nagoyan sopimuksesta. Siinähän erityisesti keskitytään biologiseen monimuotoisuuteen ja meillä on niin paljon näitä haitallisia tukia, joista pitäisi hankkiutua eroon. Ei välttämättä biologisen monimuotoisuuden kannalta, vaan muillakin aloilla. Eli tätä elementtiä varmasti pitäisi korostaa enemmänkin kuin luonnoksessa nyt on tehty. Ja sitten vielä on varmasti tärkeää, että olisi samaa aikataulu tässä seitsemännessä toimintaohjelmassa kuin monivuotisessa rahoituskehyksessä. Sehän oli juuri ongelmana tuossa aikaisemmassa toimintaohjelmassa, että aikataulut eivät osuneet yhteen. Ja se varmasti olisi ratkaisevaa, jos halutaan mm, saavuttaa paremmin nämä tavoitteet. jetzt nicht. Paljon kiitoksia näin Miroslav Otskia. Tässä sitten Bas Eichhout. Also, congratulations. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aivan ensiksi onnitella teitä uutena puheenjohtajanamme. On mukava työskennellä nyt kahden ja puolen seuraavan vuoden aikana teidän kanssanne. Täällä on paljon tärkeitä asioita, kuten tämäkin, ja siksi haluaisin ajatella, että kyseessä on entinen puheenjohtaja ja tässä on toisaalta hänen mietintönsä hyvä käsitellä tätä juuri nyt. On vaikea korostaa tätä asiaa liikaa, sillä kaikkiaan puhuvat ympäristöasioista. Ja kuluneen kahden puolen vuoden aikana me olemme saaneet aikaiseksi paljon erilaisia tiekarttoja 2050 vuoden suuntaan. Tämähän on todella mukavaa politiikolle, mutta ympäristön lainsäädännön osalta on kuitenkin sellainen ongelma, että moni tiekarttaa tähtää kaualle tulevaisuuteen, kauaksi tulevaisuuteen, mutta ne eivät heijastu kuitenkaan tämän päivän politiikasta. Ja se, että nyt on kiire, se pitäisi tehdä täällä selväksi, niin kuin esittelijä korostaa. Ja esimerkkinä tästä muutama vuosi sitten, kymmenen vuotta sitten, puhuttiin biologisen monimuotoisuuden menettämistä 2010 mennessä. Mutta kun nyt havaittiin, että me pysty pysäyttämään monimuotoisuuden vähenemistä, niin sitten uusi tavoite aikaan 2020, mutta mitä me oikein muutamme politiikkamme, jotta voidaan varmistaa, että 2020 todella päästään tähän tulokseen, Ehkä me teemme mitään, niin kuin jotkut sanovat, mutta ehkä tämä kuitenkin olisi mielestäni mahdollista. Mutta sitten pitäisi tehdä vähän enemmän kuin pelkästään tällaisia suunnitelmia laatia ja pitäisi ottaa selvästi ja tiukasti kantaa muuten. Tässä käy niin, että 2020 uudelleen joudumme vain toteamaan, että monimuotoisuuden väheneminen pitää pysäyttää vuonna 30 uskottavuusongelma meillä on olemassa eurokriisin osalta, mutta ympäristölainsäädäntöön liittyvää uskottavuutta ei myöskään ole. Siksi tämä mietintö, joka puhuu vuodesta 2020 asti, seitsemästä tulevasta vuodesta. No tämä on tärkeää, täällä pitäisi ottaa esille konkreettista politiikkaa, jossa puututaan näihin asioihin ja näin ehkä päästään näihin asettuihin tavoitteisiin. Eli on nyt liian vaikea korostaa liikaa tätä asiaa ja sitä, kuinka kiire on panna asiat täytäntöön kolme asiaa, implementointi, integrointi ja tämä internationaali ulottuvuus, nämä kolme iitä, niihin voin täysin yhtyä, mutta joskus ehkä pitäisi vielä selvemmin korostaa komission roolia perustan sopimuksen valvojana ja varmistaa se, että tämä täytäntöpano implementointi todella tapahtuu, mutta mitä tulee sitten ympäristön laatuun ja terveyteen. Tässä pitäisi käyttää selkeämpiä sanoja. Puhumme paljon ilmastonmuutoksesta ja tehokkuudesta, mutta jos puhutaan ympäristöpolitiikasta ja terveydestä, niin on havaittavissa, että täytäntöönpanossa ollaan jäljessä. Tästä esimerkkiä 2020 on sellainen tavoite, että kemikaalit, joita tuotetaan, ne eivät aiheuta terveydelle haitallisia vaikutuksia. Tästä päätettiin kuudessa ohjelmassa ja tämä pitäisi mainita uudelleen seitsemässä ohjelmassa, että halutaan tulla päästä eroon niistä kemian tuotteista, joita tuotetaan ja joilla on kielteinen vaikutus ympäristöön ja eh, terveyteen. Tämä koskee myös näitä niin kutsutaan endokrinisia disruptoreita, mutta ehkä tämä asia voidaan ottaa esille sitten toisessa vaiheessa. Mitä tulee integraatioon, voin liittyä siihen, mitä Herbrandi sanoi, eli että on tärkeää poistaa tukia ympäristölle kielteisesti vaikuttanut tuotteilta. Täällä puhutaan aina siitä, että pitää olla samanlaiset toimintamahdollisuudet kaikille, mutta kuitenkin on paljon sellaisia tukiaisia, jotka ovat kielteisiä ympäristölle. Sanotaan jopa G20-taholla tasolla, että niistä on päästävä eroon, mutta kun lukuja katsoo, niin ei tässä ole kovin paljon edistytty. Tämä on tärkeää ainoastaan osalta, vaan yleisesti, jos ajatellaan taloutta. Ja sitten kun integraatiosta puhutaan, niin voin yhtyä siihen, mitä esittelijä sanoi, eli tämä on korostettava sitä, että indikaattori, indi, ympäristöindikaattoreiden pitää tulla osaksi eh, ohjausjaksoa. Nyt puhutaan Ekon eh, ja tässä valiokunnassa siitä, että miten ohjausjakso käsittelee näitä erilaisia indikaattoreita. Me Envinä emme ole tästä laatineet minkälaista lausuntoa, vaikka Envi ja Eko tätä periaatteessa tekevät, mutta meidän on varmistettava se, että ei pidä huomioida ainoastaan ilmasto- ja energiaindikaattoreita, vaan myös ympäristöindikaattorit. Tämä on hyvin tärkeää, ei ainoastaan Ekonin ja Emplin osalta, siis ei ainoastaan talouden ja työllisyyden osalta, vaan pitää huomioida myös ympäristö. Tätä pitää korostaa. Ja sitten voin yhtä Herbrandiin myös siltä osin, että on tärkeää, että monivuotisista rahoituspuitteista nämä asiat löytyvät, sillä näin EU voi käyttää valtaansa budjetin kautta rahoja käyttämällä. Ja tämänkin osaltaan pitää varmistaa, että 2020 tavoitteet todella toteutuvat budjetin kautta. Ja sitten tietysti YMPn uudistus. Tätä on mahdotonta korostaa liikaa. Taas kerran pitää asia täällä mainita. uudistus on niin tärkeä, kun ajatellaan ympäristötavoitteiden saavuttamista. Meidän on muistettava, että YMPssä ei ole 2020 ympäristötavoitteisiin päästy, niiden suuntaan menossa. YMPn uudistus on hyvin tärkeä, jos halutaan päästä näihin tavoitteisiin. Ja sitten kansainvälinen ulottuvuus, lähdin liikkeelle EUn uskottavuudesta, jos ajatellaan kansainvälisyyttä, niin tässä EUn uskottavuus on nimenomaan tärkeässä asemassa. Jos emme ole kehitys- ja kauppapolitiikassamme yhdenmukaisia, mutta sitten samalla puhutaan CBDDstä, UNFCCstä ja muista neuvotteluista, joissa EU haluaa olla etusijalla, mutta jos sama ei tehdä kehitys- ja kauppapolitiikassamme, niin sitten emme EUna ole uskottavia ympäristöpolitiikan osalta. Siksi on hyvin tärkeää, että kansainväliseen ulottuvuuteen otetaan tämä huomioon. Näin kehitysmaat voivat kokea EUn sellaisena kumppanina, joka todella huomioi ympäristön ja sehän on taloudellisen tulevaisuutemme pohja. The next one is... Kiitoksia Bas Eichhout ja sitten Karl-Heinz Florence. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella teitä sydämellisesti, mutta myös suurkiitos Jo Lainenille. Minä en kertaakaan äh, saanut äh, häntä äh, pois hänen varauksellisuuttaan rikottua, joten tämä oli suuri va- saavutus. Olen hänelle kiitollinen. Täm näitä tavoitteita, joita tässä on esitelty, voin, niitä voin tukea ja nämä kolme iitä, niitä voin tukea täysin rinnoin. Näin olemme jo ennenkin tehneet ja meidän täytyy johdonmukaisesti sitä jatkaa, mutta yksityis, kohdissa menemme mielestäni joissain kohdin liian pitkälle esimerkiksi energiatehokkuudesta. Mielestäni keskustelisin tässä asiakirjassa, mutta en tiedä, pitäisikö meidän nyt jo määritellä nämä indikaattorit. Meillä on yksittäinen erillinen direktiivi tätä varten, joten siis ristiriita tästä tämän kokonaiskeskustelun välillä ympäristön toimintaohjelmasta ja sitten yksittäistä direktiiveistä. Sen haluaisin nostaa esiin. Ei tässä ole kyse pelkästään energiatehokkuudesta ja sitovista tavoitteista. Minä kannatan tätä, mutta en tiedä, pitäisikö meidän ne tässä määritellä niin tarkasti sitoviksi tavoitteiksi, ja korostan tässä sanaa tavoite. Mm, sama koskee resurssitehokkuutta ja jätteiden kohdalla olemme kaikki sitä mieltä, että jätteitä on vähennettävä todella voimakkaasti. Olen aivan samaa mieltä, mutta se, että sanomme tässä että jätteiden polttaminen kielletään tai lopetetaan, niin se menee mielestäni vähän liian pitkälle, mutta aiheita, niistä on keskusteltava tiukemmin, mutta yksityiskohdat mä haluaisin sitten mieluummin käsitellä näissä yksittäisissä asiakirjassa. Tässä kaikki. Kiitoksia Karl-Heinz Lorenz ja sitten Richard Seba. Dankeschön, äh, Präsident. Kiitoksia. Minäkin haluaisin onnitella teitä ja varapuheenjohtajia. Varmasti tulemme tekemään hyvää yhteistyötä tästä mietinnöstä, jonka on laatinut entinen puheenjohtajamme Joolainen, niin periaatteessa olen samaa mieltä hänen huomioistaan, erityisesti näistä kolmesta iistä. Vaikka minä korostaisinkin erityisesti tätä toista, eli integraatiota meillähän Euroopassa onnistuu tehdä kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa, jos se nivotaan kaikkiin muihinkin politiikan lohkoihin. Ja tässä tulikin jo mainittua maatalouspolitiikka ja sitten tietysti rakennepolitiikka ja kohesiopolitiikka ovat tässä keskeisiä. Ja meidän pitäisi tosiaan kytkeä ympäristöpolitiikka niihin. Ja siinä mielessä nämä indikaattorit ovat tärkeitä Meillä pitäisi olla sellaisia indikaattoreita, jotka antavat realistisen kuvan ympäristön tilasta. Ja mehän olemme tässä jo tehneet valmistelutyötä. Ja joka kerran, kun tällaisia ohjelmia laaditaan ja arvioidaan, niin ne pitäisi sitten hyväksyä joka kerran ja ottaa huomioon arvioinnissa. Ja sitten jos katson YMPtä, niin ei tämä kaikki niin kielteiseltä vaikuta – kuin mistä Eichhout puhui. Jos verrataan sitä vanhempiin ehdotuksiin tai tämänhetkiseen ohjelmakauteen, niin kyllähän tässä on menty aika pitkälle. Ja sitten voidaan miettiä, että mihin kaikkia verrataan. Ja jos verrataan tämä muihin maailman talousalueisiin, niin kyllähän Eurooppa kuitenkin on tässä esimerkillisessä tilanteessa. Ja kyllä meillä on ympäristöpolitiikkaa, jolla on merkitystä. Eli täytyy katsotella tätä kokonaisuutena ja lähentää sitä ihmisiin ja sitä kautta löytyy varmasti tämä poliittinen hyväksyntä asioille. Se on haaste. Sitten halusin vielä huomauttaa siitä, että ympäristöpolitiikkaan pitää tehdä pitkällä aikavälillä. Tällaiset nopeat johtopäätökset, joita tilanteen pohjalta tehdään, niin eivät tässä toimi. Eli jos halutaan ympäristöystävällistä politiikkaa, niin se edellyttää aikaa ja sen pitäisi heijastua tässä mietinnössä. Ja tämä kymmenen vuoden kausi tai tämä seitsemän vuoden ohjelmakausi, niin ehkä sitä pitäisi pidentää huomattavasti niin, että voidaan sitten huomioida jatkuvuus. Sitä paitsi haluaisin pyytää jo Laineen vielä miettimään sitä, että jos ajatellaan tätä resurssien käyttöä kohdassa 11, niin eikö sitä voitaisi muotoilla vähän laajemmin niin, ettei puhuta tai puhuttaisiin vähän laajemmin luonnonvaroista, esimerkiksi kestävästä materiaalien käytöstä tai kestävästä tuotteiden suunnittelusta ja käytöstä. Se varmasti mm, auttaisi tätä luonnonvara-asiaa, mutta muuten meillä tässä tietysti varmasti on vielä tehtävää, mutta siis periaatteessa tämä luonnos on kuitenkin ihan tyydyttävä. Richard Sieber. Paljon kiitoksia Richard Seber ja seuraavaksi kollega Zanoni. Zanoni. Congratulazioni al presidente e vicepresidente. Zanoni, eh, onnittelut eh, puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ja kiitoksia kollega Jainelille, Lainenille tästä eh, mietinnöstä, joka koskee kuudetta ympäristöä koskevaa toimintaohjelmaa ja seitsemättä sen valmistelua. Tämä seitsemäs toimintaohjelma täytyy tarkastella ottaen huomioon se, että kuudes päättyy ensi heinäkuussa. Haluaisin keskittyä luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön, erityisesti jätteisiin. Olen samaa mieltä siitä, että kaatopaikoista pitäisi päästä eroon ja lisäksi mielestäni myöskin jätteiden polttolaitoksista, jotka aiheuttavat haitallisia päästöjä ilmaan sekä ympäristölle että ilmastolle haitallisia päästöjä. Lisäksi täytyisi vähentää jätteiden syntymistä ja saada aikaan kaupunkijätteiden täydell- kotitalousjätteiden täydellinen kierto, koska meillä on teknologioita, jotka mahdollistavat sen. Ja uuden toimintaohjelman mielestäni täytyisi keskittyä siihen, että ratkaistaan siinä kaupunkialueiden eh, ilmanlaadun eh, vaarallisen huonontumisen, joka aiheuttaa kuolleisuutta, hengitystiesairauksia, sydänsairauksia ja aikaisia kuolemia. On tällä hetkellä jo 12 aluetta Euroopassa, eh, joissa ei pystytä takaamaan eh, ilman laatudirektiivin vähimmäisvaatimuksia. Tällä tavoin tuomitaan näiden alueiden kansalaiset. Sen eh, mielestäni on kauhea se, ettei hyväksytty äm, ehm, tätä tärkeää maaperädirektiiviä, jonka ä, parlamentissa hyväksyttiin vuonna 2007 ja joka tarvitaan, jotta voitaisiin täydentää eh, Euroopan unionin ympäristölainsäädäntöä. Eh, olen samaa mieltä eh, esittelijän kanssa siitä, että täytyy paremmin varmistaa eurooppalaisen lainsäädännön täytäntöönpanoa esimerkiksi eurooppalaisten ympäristöstarkastusten käyttöönoton kautta. Olen aina kysynyt itseltäni, miksi tätä ei ole luotu silloin, kun on luotu näitä erilaisia ympäristödirektiivejä ja asetuksia. Meidän täytyy huomioida se, että tällä hetkellä planeettamme ei pysty enää selviämään tästä saastumisesta ja vastaamaan raaka-ainetarpeeseen. Tulevaisuudessa täytyy varmaan tehdä radikaalimpia ja rohkeampiakin ehdotuksia. Kiitoksia, herra Tanoni. Ja sitten lopuksi kollega Gutierrez Cortines. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut teille ja kaikille varapuheenjohtajille. Minä olen nyt vähän huolestunut siitä, millainen lähestymistapa tässä asiakirjassa on. Eihän tämä ole mikään tulevaisuushanke, vaan tässä vain käydään läpi se, mitä on jo tehty. Jos emme arvioi hyvin sitä, mitä on jo tehty, niin voimme olla ehkä yhtä optimistisia sitten tulevaisuuden suunnittelun yhteydessä. Ja jos ajatellaan tätä arviointiasiakirjaa, itsearviointia tässä. Tietysti itsearviointi on hyvin myönteinen, eikä siinä mielessä oikeastaan tuoda mitään uutta esille. Tässä vain toistetaan sellaisia asioita, mitä ei ole sanottu. Ja minä olin esittelijä tämän ohjelman käsittelyssä silloin, kun se saatiin aikaiseksi, niin tässä tuli ihan ilmiö. Kaikkihan on jo ennalta tuttua. Eli tässä on nyt vähän vääränlainen lähestymistapa. Haluaisin muutamia asioita lähteä muuttamaan tarkistuksiin. Esimerkiksi ympäristö- politiikan perusta oli hyvin looginen. Meillähän ei tällaista lainsäädäntöä ollut aikaisemmin ja nyt ajatellaan, että lainsäädäntö sinänsä saa maailman muuttumaan. Me olemme tehneet paljon lakeja, mutta meillä on niitä jo liikaa tai ne eivät ole oikeisiin asioihin keskittyneitä. Ne ovat ehkä väärin asioihin suuntautuneita, ei huomioida todellisuutta. Ajateltiin esimerkiksi, että Natura 2000 yhteydessä riittäisi, että valitettaisiin asioista ja sitten tehtäisiin luettelo, mutta sitten kuitenkin eläimet lähtivät yhdeltä alueelta toiselle. Sellaisia alueita, joissa ei ollut villisikoja nyt on. Ja kolme eri lajia on pois ja joissain, jollain alueella ei ollut aikaisemmin hirviä nyt on ja tällaisia tapahtuu. Mutta me kuitenkin jatkamme työtämme ja tässä komissio taas kerran lähtee liikkeelle tällaista ajatuksesta, että rahalla ja lainsäädännöllä kaikki ratkaistaan, mutta tämä on totta. Ihmiset eivät osaa hoitaa moninaisuutta eikä aina haluta. Jos me lähdemme kadulta kysymään ihmisiltä, mitä moninaisuus tarkoittaa ihmisen omalla alueella, mitä se oikein on. Varmasti vastaan, että en tiedä. Ja esimerkiksi maataloustuottajat ajattelevat, että tämä on kielteistä, koska tapetaan hyönteisiä. Ja tässä pitää huomioida siis arviointi. Se pitää tehdä paremmin. Toinen direktiivi, joka ei tässä nyt ole esillä, mutta joka kaipaa tarkistamista, johon on paneuduttava, minä haluaisin sitä työstää. Tämä on ympäristövaikutusdirektiivi. Se ei kata tarpeeksi monia asioita. Hyvin monia se on unohtunut. Jos ajatellaan esimerkiksi kaikkea taistelua, mikä liittyy tuulivoimaan, ei pystytä kaikkea suojelemaan. Sanotaan, että ei pystytä näkymiä, näköalaa suojelemaan, mutta kuitenkin meille näkö aisti antaa hyvin paljon myönteisiä tuntemuksia. siinä ei ole mitään sellaista direktiiviä, joka koskisi sitä, miten joku asia vaikuttaa maastoon, maisemiin, näköaloihin. Tämä pitäisi huomioida. Olen huolestunut ympäristövaikutusdirektiivin tarkistamisesta ja tässä tarvitaan nyt lisää vaatimuksia, tarvitaan lisää standardeja. Jos ajatellaan esimerkiksi autoteollisuutta, siellä on paljon standardeja, mutta kun esimerkiksi eh, rakentaa joku vedenpuhdistamo, niin siihen menee vuosikausia, paljon papereita tarvitaan. Ja sitten vastavuoroisuusperiaate. Ja sitten vielä tärkeä seikka, tämä on nyt viimeinen ajatukseni, kaksi kommenttia vain. Eli nämä kartat, jotka komissiolla on, jotka kertovat moninaisuudesta ja eri alueista saarisuhteiden pohjalta. Tämä pitää tunnustaa kaikissa asiakirjoissa. Nyt ei voi olla niin, että me teemme lainsäädäntöä pohjoista varten, mutta emme etelää varten. Erilaisia ilmastoalueita, joilla alueilla ei ole tiettyjä tapahtumia ollenkaan. Jos ajatellaan vaikkapa hyönteisiä, niin onko etelän maissa ketään sellaisia, joilla ei ole lapsia, joilla on täitä? Täitä on kaikkialla ja kaikilla vaikka 30 vuotta sitten ne olivat kuolleet pois ja nyt kuitenkin niitä löytyy ihan kaikkialta. Että kyllähän tämä liittyy ympäristöön, tämä liittyy myös ilmastooloihin. Ja sitten tärkeimpiä asiakirjoja, mitä Euroopan unioni on saanut aikaiseksi, on Agenda 21. Tämä ei ollut lainsäädännöllinen toimi, mutta kuitenkin se on muuttanut Eurooppaa. Kaupunkit ja kunnat ovat lähtenyt Eurooppaa muuttamaan, vaikka ei tämä ollut mikään lainsäädäntö toimi. Nyt on huomioitavaa kansalaiset, kulttuuriperintö, kaikki eri ulottuvuudet. Ja sitten tarvitaan myös yleinen mielikuva siitä, mitä kaupunkialueilla tarkoitaan, jos halutaan puuttua ilmastonmuutokseen ja rakennusten vaikutuksiin, niin sitten tarvitaan puita, terassille on laittava puita, tarvitaan lisää eh, puutarhoja, eh, uudenlaista ympäristöä, eli tällainen uusi Agenda 21 olisi paikallaan näin. Eurooppa voisi taas päästä etusijalle. Kiitos. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Ja seuraavaksi kollega Murkinaiti. Ačiū pirmininkė ir sveikinimai jums naujose pareigose. Taip pat dėkui. Kiitoksia niin onneksi olkoon teille ja haluaisin myöskin jo Lainen ja onnitella. Hän äh, oli puheenjohtaja kaksi ja puoli vuotta. Ja sitten äh, tästä mietinnöstä. Tässä esitetyt äh, näkökohdat hyvin heijastavat sitä problematiikkaa, joka täytyy tuoda esiin. Haluaisin erityisesti mainina, mainita nämä lainsäädäntöhankkeet ja niiden täytäntöönpano mainitsette tässä tiukemman valvonnan. Ja sehän on tietysti jäsenvaltioiden heiniä, mutta se mikä voisi auttaa ympäristön kannalta arvioinnissa ja niin edelleen, niin olisi se, että otettaisiin käyttöön riippumattomuuden periaate. Jos esimerkiksi voitaisiin arvioida tai ennen vanhan arvi, ympäristöarviointi oli niin vapaaehtoista, mutta nyt se on pakollista ja maksetaan analyyseistä ja arvioinnista. Mutta se, joka maksaa, niin tietysti toivoo sellaisia tuloksia, jotka ovat hänen kannaltaan myönteisiä. Ja itse haluaisin, että mm, oltaisiin kurin alaisempia arvioinneissa niin, että arviointi olisi riippumatonta. Ja koska tuon direktiivin tarkistus on tulossa, niin meidän valiokuntamme voisi keskustella enemmänkin siitä, miten voitaisiin taata ympäristöarvioinnin riippumattomuus. Kiitoksia. arvoisa kollega Pitikän. Pitikäinen. First of all, I would like to thank my colleague Joe Liney for very excellent work what he has done already with this paper. And I, it's Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollegani Joe Lainenia sitä erinomaista työstä, jota hän on tehnyt tämän paperin kanssa. Ja paljon asioita hän on vielä tehtävänä. Esimerkiksi ympäristöaspektien mukaan ottaminen raaka-ainepolitiikassa, yhteisessä maatalouspolitiikassa, resurssitehokkuudessa ja niin poispäin. Nämä ovat tietenkin kaikki tärkeitä asioita, jotka pitää mainita, mutta sillä välin, kun me katsomme asiaa näin laajasti, ja ongelma tässä laaja, laajassa näkemyksessä on se, että me katsomme tätä ympäristöä, ympäristövaliokuntana, mutta ympäristöpääosastolla komissiolla ei ole, äh, ole välineitä. Mitä enemmän keskitymme tähän ympäristöpolitiikan integraatioon, niin sitä enemmän, muihin sektoreihin, sitä enemmän muut sektorit vaikuttavat päätöksentekoon. Joten me kyllä tarvitsemme tämän ympäristöohjelman, joka äh, keskittyy nimenomaan ympäristöön ja haluaisin siinä keskittyä lainsäädäntöön äh, siihen, että äh, meillä todella on hampaat äh, tässä, että todella pystymme vaikuttamaan asioihin. Ja haluaisin mainita muutaman asian. Ensinnäkin indikaattorit ja lainsäädännön kehittämisen resurssiindikaattorit ja ympäristöindikaattorit niin, että ne olisivat sitovia ja että ne todella otettaisiin mukaan ympäristövaikutusten arviointi lainsäädäntöön sitovina. Tiedän, että kansainväliset yleissopimukset ovat Euroopan unioninkin lainsäädännön pohja, mutta mikään ei estä meitä asettamaan rajoja alemmaksi ja keskittyä pienempiin hankkeisiin ja ottaa sitovampia indikaattoreita arviointiin. Tällä tavoin voimme saada tartuntaa budjettiin ja kohesiorahastoon ja moniin muihin asioihin. Ja vielä eräs asia indikaattorien lisäksi on se, mikä jo täältä mainittiin, lainsäädännön täytäntöönpano. Miten voisimme olla tehokkaampia korrelaatiotaulukoiden suhteen ja indikaattorien kanssa – ottaa käyttöön myös mekanismin, jossa täytäntöönpano vahvistettaisiin ja komissio voisi paremmin viedä jäsenvaltiot tuomioistuimen eteen. Sitten tämä direktiivi. Se on hyvä mainita. Ja sitten tämä eko design-direktiivi, joka meillä on pöydillämme, sitä meillä pitäisi kehittää eteenpäin seuraavilla kierroksilla, koska jos meillä on tehokas ympäristösuunnitteludirektiivi, niin sitä meillä on välineet vaikuttaa siihen, millaisia tuotteita tuotetaan ja tuodaan EUn alueelle niin, että hupenevat neviä resursseja käytetään tarkemmin. Sitten elinkaarianalyysi ja elinkaarimenetelmä. Ja kolmas olisi periaatteet, mahdollisesti käyttöhierarkiasta, erityisesti mitä tulee biopääomaan esimerkiksi, vähän samalla tavoin kuin on jätteiden suhteen, koska me emme tuota yhtään enempää maaperää. Ja tässä päädymme näihin epäsuoriin maaperän, maakäytön kriteereihin, ei pelkästään kun on kyse eh, bioenergiasta, vaan ylipäätänsä eh, maan käytöstä, oli kyse sitten rakentamisesta, rautateista ja niin poispäin. Ja voisimmeko siinä sitten löytää paremman otteen, niin sitten voisimme ehkä vaikuttaa siihen. Ja sitten vielä asia, josta keskustelimme jo täällä, on luonnon monimuotoisuus ja olen hiukan skeptinen, ymmärrän sen hyvin, mutta olen hiukan skeptinen komission lähestymistavan suhteen vihreä infrastruktuuri ja enemmän vapaaehtoisia toimia, jotta voidaan toteuttaa luonnon monimuotoisuustavoitteet, kun tietää kuinka vaikea tilanne jo on. Ehkä meidän pitäisi ottaa lisäaskeleita lainsäädäntöön työssä. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als letzte Kollegin hat sich gemeldet Sofia Kiitoksia. Ja seuraavaksi Sofia Marce Kukuric. Thank you. Thank you, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia. Haluaisin onnitella sinua ja varapuheenjohtaja. Ja haluaisin myös uh, kiittää eh, Lainenia. Pogrešam veći poudar. Haluaisin lisätä seuraavat asiat. Se, mitä haluaisin nähdä tässä enemmän, on, että keskitytään paremmin kaupunkiympäristöön, koska kaupunki alueet ovat niitä, joissa on suurin määrä asukkaita ja siellä on eh, eniten haitallisia vaikutuksia eh, terveyteen. En nähnyt tätä mm, tässä mietinnössä. Minun mielestäni kaupunkialueihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, mitä tulee eh, hyvinvointiin ja terveyteen. Expossa sanottiin parempi kaupunki, parempi elämä ja ehkä tämä olisi ollut hyvä motto, jota olisimme voineet käyttää tässäkin mietinnössä. Lisäksi se, että käytetään indikaattoreita asioita varten, joita ei voi nähdä eikä mitata – Eli esimerkiksi haju, jota on kaatopaikan tai jätteenpolttolaitoksen lähistöllä, on kuitenkin tekijä, joka haittaa huomattavasti ihmisiä, mutta se ei periaatteessa vaikuta terveyteen, mutta se vaikuttaa huomattavasti hyvinvointiin. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes möchte ich der Kommission das Wort geben. Und Kiitoksia, hyvä kollega ja seuraavaksi antaisin komissiolle puheenvuoron Astrid Schomaker. Kiitoksia. Ja koskapa minä olen täällä nyt ensimmäinen komissiosta, niin äänessäni niin halusin myös teitä onnitella sitten myös kiittää Joolainen ja siitä, että olette ollut niin hyvä yhteistyökumppani meille, vaikka teillä on ollut valiokunnassa niin paljon työtä. Ja nyt sitten vaihdankin Englantiin Ehkä alkuun sanoisin, että esittelijä on todennut, että komission ehdotusta odotetaan kovasti ja me tietysti työstämme sitä prioriteettina ja haluaisin muistuttaa siitä, että eihän tässä nyt nollasta lähdetä liikkeelle. Meillä on ollut tässä kaksikin tärkeää hanketta ja tämä on nyt sitten kolmas hanke, josta nyt keskustellaan. Mutta jo kuudennen toimintaohjelman arviointi niin osoitti sen, että ne prioriteetit, joita me olimme määritelleet, niin ovat edelleenkin voimassa. Ja tietysti tänään havaitsemme näistä puheenvuoroista, että pitää ottaa lisää biologisen monimuotoisuuden hankkeita toimintaohjelmaan. Ja sitten kuudennesta ohjelmasta on myös opittu se, että täytyy korostaa tiettyjä asioita niin, ettei ole ihan hirveästi erilaisia prioriteetteja. Ja sitten ympäristöviraston omasta raportista havaitaan, että tärkeintä ehkä on ollut se, että huomioidaan haasteiden monimuotoisuus, joita seitsemännessä ohjelmassa on. Ja sitten, jos ajatellaan näitä erilaisia analyysejä, niin ehkäpä kaikkikin puhujat ovat nähneet tämän toimintaohjelman sellaisena, jonka tulee olla johdonmukainen ja laaja-alainen. Ja niin kuin esittelijä on sanonut, niin siinä pitäisi olla tällainen 2050 visio, ja sitten siinä pitäisi olla myöskin sitovia prioriteettitavoitteita. Ja niihin tietysti perustamissopimuksessakin on todettu näistä ohjelmista. Haluaisimme korostaa paria seikkaa. Ehkä noista neljästä iistä niin voisin palata kahteen, eli implementointiin täytäntöönpanon meistä. Tämä ei ollut pelkästään komission toimintaohjelma, vaan se on kaikkien toimijoiden yhteinen toimintaohjelma. Ja se tarkoittaa sitä, että jotta ympäristöpolitiikassa päästäisiin tavoitteisiin, jotta se olisi uskottavaa, niin komission ehdotuksista ja strategioista tarvitaan sitä täytäntöpanoa jäsenvaltioiden tasolla ja olemme myös samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat tänään korostaneet sitä, miten tärkeä kansalaisyhteiskunta on täytäntöönpanon kannalta ja odotamme tästä ihan konkreettisia ehdotuksia. Ja sitten seuraava iso haaste seitsemässä ohjelmassa on tämä integroitu politiikka. Elämme varmaan nähneet, miten tämä toimii resurssitehokkuusstrategiassa, ja aiomme vielä täydentää sitä, ja monet ovat juuri korostaneet kytkentöä, jota on ympäristön ja terveyden välillä, ja tämä on tosiaan yksi uusi alue, jolla uskoisimme, että lisätoimia tarvitaan. Ja täällä mainittiin jo kemikaalitkin monta kertaa, sekin on yksi prioriittialueista. Ja sitten Tosiaan täällä mainittiin myös tuo työpaja. Ja toivomme, että näiltä osin voidaan sitten esittää tosiaan teille ehdotuksia vielä tänä vuonna ja toivottavasti monet teidän esittämisten ajatuksista löytyvät sitten siitä asiakirjasta. Kiitoksia Rova Schumacher ja sitten annan lopuksi puheenvuoron esittelijälle Jolainen. Ja, danke Herr Vorsitzender und allen Kollegen. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kaikille kollegoille, jotka ovat puhuneet. Kiitoksia myös komissiolle. Periaatteessa olemme samaa mieltä siitä, että seitsemäs ympäristöä koskeva toimintaohjelma on tärkeä ja se on tarpeellinen. Kukaan ei sitä vastustanut. Olen myös iloinen näistä täydennyksistä, äh, koska kuten sanottua, minulla oli neljä sivua eikä siihen voinut kirjata kaikkea. Gastron Franco aivan oikein viittasi siihen, että tarvitsemme uusia rahoitusvälineitä, jotta voimme luoda tämän suuren muutoksen. Täytyy yksityiskohtaisesti vielä miettiä, mitä nämä välineet olisivat. Tietenkin EUn budjetti, siinähän on useita miljardeja, mutta myös uudet välineet, e, myöskin yksityis pää, yksityinen pääoma, ympäristö ja mainitsin ympäristöpalvelut, että siihen yhdistetään hinta ja ympäristön käyttäminen maksaa jotain eikä ole ilmaista. Näinhän meillä on jo veden kohdalla, jätteiden kohdalla yhä useammin on myös muita sektoreita, joissa ympäristön käytöllä on hintansa ja sillä tavoin myös ehkä tuodaan tuotetaan tuloja investointeja varten. Sitten viittasitte asioihin, jotka saattavat olla ristiriitaisia. Onko meillä sitovia tavoitteita energiatehokkuudessa? 28. helmikuutahan on Itressä äänestys energiatehokkuusdirektiivistä. Voimme sitten nähdä, mikä siellä saa enemmistön valiokunnassa ja myöhemmin täysistunnossa. Pääsy tuomioistuimeen tässä on ainakin EU-tuomioistuimen päätös, eli periaate on tunnustettu. Ongelma on se, että näin tapahtuu vain tapaus tapaukselta, eli aina silloin kun tuomioistuimen eteen Luxemburissa tulee tapaus, niin tuomioistuin sanoo, kyllä ympäristöjärjestöt voivat nostaa kanteen ympäristöä haitallisia hankkeita vastaan. Arhusin yleissopimus on asia, jota jäsenvaltiot ovat ratifioineet, EU on ratifioinut ja meidän täytyisi pohtia, miten se voitaisiin siirtää osaksi EUn lainsäädäntöä. Gerben Jan Gerbrandi sanoi, puhui siitä, että meidän tulisi ehkä koventaa näitä välineitä eikä jättää niitä liian pehmeäksi työryhmässähän Karl Falkenberg, äh, Falkenberg aivan mielenkiintoisesti sanoi, että tämä direktiivi on ehkä vanhanaikainen ja Tarvitsemme asetuksia, jotka toimivat suoraan, koska direktiivissä tarvitaan vuosia ennen kuin se pannaan täytäntöön 27. kohta 28 jäsenvaltiossa. Se voi viedä viidestä kuuteen vuotta, kun taas asetus toimii heti. Tämä voi olla mielenkiintoinen keskustelu. Katsotaan, kuinka pitkälle päästään. Bas Aikood puhui terveyden ongelmista liittyen ympäristön saastumiseen. Tässä puhuttiin ilmasta, myöskin melusta. Monet muutkin mainitsivat tämän. Mm, mainitsen myös sen, minkä Richard Seber ja muut sanoivat, ja ehkä selvittää sen, että Resurssit eivät meille ole pelkästään materiaaleja, vaan myöskin luonnonvaroja, kuten vesi, ilma, maaperä ja luonnon monimuotoisuus. Ei siis pelkästään raaka-aineita, raaka-aineista ole kyse. Kollegat Sanoni aivan oikein te sanoitte ja myöskin muut viittasivat siihen, että kaupunkiympäristö on aivan omaa luokkaansa. Tämä mainitankin jo yhdessä kappaleessa, tätä voidaan vielä laajentaa. Enemmistö ihmisistä elää kaupungeissa, ähm, urbaaneissa asutuskeskuksissa ja siellä tarvitaan innovatiivisia toimia. Ilmaston saastuminen on usein ei pelkästään ympäristöongelma, vaan myöskin terveysongelma. Ja sitten vielä äh, edustaja Morkku Naite aivan oikein. Meidän tulisi äh, tiukentaa täytäntöönpanoa, tehdä siitä sitovaa ja on aivan oikein, että ympäristönormien tarkastuksia on vietävä eteenpäin. Sirpa Pietikäinen äh, viittasi maaperädirektiiviin, että sitä tarvitaan sitten elinkaarianalyysit ja uskon, että tässä nyt on paljon ehdotuksia, joiden torstaihin mennessä on sitten muututtava tarkistuksiksi ja sitten parlamentti voi tehdä hyvän lausunnon ja komissio on luvannut työstää pikaisesti tätä lainsäädäntöehdotusta, jonka toivottavasti tänä vuonna vielä näemme. Aivan oikein komission kollega sanoi, että seitsemännestä EAPstä tulee lainsäädäntöä, joka ei sido pelkästään komissiota, vaan myös jäsenvaltioita. Tämä omistajuus on tässä nostettava esiin. Tämä ei ole Brysselistä tuleva ohjelma, vaan ohjelma, joka tulee kaikista EUn kolkista, kaikista 27 jäsenvaltiosta. Kiitoksia oikein paljon ja odotan kovasti tarkistuksia. Tässä äh, hyvä päätös tälle esityslistan äh, kohdalle tee hyvää ja puhu siitä ja tarkistusten jätön määräaika on 26. tammikuuta kello 12 ja me äänestämme tästä mietinnöstä 29. helmikuuta ja huhtikuun täysistunnossa käsittelemme ja äänestämme tästä täysistunnosta. Tällainen aikataulu meillä on. Kiitoksia. Sitten menemme esityslistan kohtaan neljä. Tämä on varapuheenjohtaja Gerben Jan Gerbrandin mietintö Luonnon pääoma elämämme turvaajana luonnon monimuotoisuutta koskeva EUn strategia vuoteen 2020. Ja annan heti esittelijälle puheenvuoron. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. En tiennyt, että varapuheenjohtajana toimiminen tarkoittaisi tällaista aktiivisuutta täällä valiokunnassa, mutta tämä on hyvä asia seuraavien vuosien osalta. Mutta nyt vakavasti katsoen meillä on hyvin vaikeat ajat edessä. Merkel ja Sarkozy ovat päivittäin yhteydessä toisiinsa. Puhelimitse Euroopan neuvosto kokoontuu kerran kuussa ja me pyrimme saamaan aikaiseksi hätää rahaston, jossa on satoja miljardeja euroja. Eurokriisi on kaikkien lehtien etusivulla joka päivä ja uutiset aina alkavat talouskriisistä puhuttaa. Mutta moni ei ymmärrä, että nämä yli 700 meppiä, jotka täällä työskentelevät, käsittelevät ainoastaan talouskriisiä 24 tuntia vuorokaudessa. Eli talouskriisistä puhutaan hyvin paljon, mutta minä haluaisin vastata tähän siihen, että minä puhun hiljaisesta kriisistä. Minä työskentelen sen parissa. Eli kyseessä ovat eri lajien ja elinympäristöjen häviäminen. Tämä on hiljainen, mutta melkein suurempi kriisi kuin eurokriisi, eli vielä pelottavampi se on sen takia, että on todellinen häpeä ihmiskunnalle. Mehän ajattelemme, että hoidamme planeettaamme, mutta sen sijaan me tuhoamme sitä olen hyvin pessimistinen ja olen sitä mieltä, että tämä on koko ihmiskunnan tulevaisuudelle uhka. Me tässä leikkaamme pois ne kädet, jotka meille ruokaa antavat luonnolta. Ja tämä vaikuttaa kovasti meidän hyvinvointiimme, meidän terveyteemme, ravintoomme. Me olemme täysin riippuvaisia siitä. Ja sitten neljänneksi tällä on valtavia kielteisiä seurauksia talouteemme. Ja jos keskitymme hiukan tähän viimeiseen seikkaan, niin Pavan Sukdefin johtamat tutkimukset, nämä teb tutkimukset ovat ennenkin olleet täällä esillä, mutta yksi tärkeimmistä raporteista kertoo, että tämä biodiversiteetin menetys maksaa 3 prosenttia BKTstä vuosittain, eli 2050 vuonna raportti sanoo, että tässä menttäisiin jo 7 prosenttia talouskasvusta maailmanlaajuisesti. Jos ajatellaan tätä 3 prosenttia, joka koskee tätä hetkeä, no 3 prosenttia EU-ssa olisi noin 450 miljardia euroa vuosittain jos katsotaan sitä, kuinka vaikeaa on saada aikaiseksi hätärahasto, jossa on muutamia satoja miljoja euroja, joka tehdään ainoastaan kerran, mutta tässä on nyt 450 miljardia euroa, ja tämä on hyvin varovainen arvio. No, nämä rahat menetämme vuosittain, jos ymmärtäisimme, että vasenkätiset maksavat meille 450 miljardia euroa vuosittain, niin me kyllä tekisimme heille jotain mahdollisimman nopeasti. Heistä tehtäisiin oikeakätisiä tai jotain muuta, mutta joka tapauksessa asetettaisiin etusijalle se, että ei menetettäisi 450 miljardia vuodessa. Mutta jotenkin kun puhutaan luonnon moninaisuudesta, niin sitten poliittinen eh, realiteetti on vähän erilainen. Ja nyt on muistettava, että 2010 oli kansainvälinen luonnon monimuotoisuuden vuosi. Kaikki puhuivat siitä. Me tapasimme järjestöjä, jotka mielestäni eivät mitenkään työskenneet tällä alalla, mutta koska oli nyt luon tämä teema vuosi, niin nekin käsittelivät monimuotoisuutta. 2010 vuoden jälkeen asia on kuitenkin täysin unohtunut. Viime vuonna siitä ei puhuttu ollenkaan ja hiljainen kriisi tuli sitten taas sinne taustalle. Ja outoa tässä nyt on se, että jos katsoo eurobarometria, niin sieltä voi havaita, että kadun ihmiset kyllä välittävät näistä asioista sekä luonnosta että luonnon moninaisuudesta. Jos puhutaan siitä, että joku tiikeri tai eh, jääkarhu on kuolemassa sukupuuttoon, niin kyllä ihmiset huolestuvat ja haluaisivat tehdä jotain, mutta jostain syystä maailman johtajat poliitikot eivät välitä niinkään paljon. Jos ajatellaan viime joulukuun ympäristöneuvostoa, no siellä käsiteltiin monimuotoisuusstrategiaa joulukuun lopulla ja saatiin aikaisiksi hyvin heikko julkilausuma se ei ollut ainoastaan heikko, vaan sen lisäksi kävi ilmi, että seitsemän jäsenvaltion joukosta ei löytynyt enää yhtään luonnon moninaisuuden puolesta puhujaa. Kukaan ei uskaltanut korostaa moninaisuuden tärkeyttä muutama maa, kuten minun maani, Alankomaat tai Suomi, jotka ennen olivat puolueellista puhuja, ovat muuttaneet lähestymistapaansa ja ne ovat nyt kielteisempiä ja toisaalta eivät myöskään halua toimia tällä lailla tämän asian lähettiläinä. Ja tämä on todella harmillista. Viittaisin nyt vain yhteen virkkeeseen, joka löytyy ympäristöneuvoston päätelmistä. Siellä kehotetaan jäsenvaltioita saamaan 2000, Natura 2000-verkosto loppuun vietyä. Siis kehotetaan jäsenvaltioita toimimaan näin. Entä jos ympäristöministeri sanoisi, että kehottakaamme eh, kansalaisia maksamaan veroja? No tämä olisi ihan uskomatonta ja he, heidät varmaan pääministeri lempaisi päivässä pihalle, Siellä mitä tämä tällainen kannustaminen oikein on. Siis kannustetaan, että jäsenvaltiot saisivat Natura 2000-verkoston valmiiksi. No tämä on nyt niin heikko teksti, että tuskin voi sitä uskoa. Ja sitten toisaalta neuvosto päätti, että jätetään maatalouden ja biodiversiteetin välinen linkki maatalousministerille sanottiin, että moninaisuutta ei käsitellä ympäristöneuvostossa, vaan tämä sijoitetaan maatalousneuvoston hoidettavaksi. En nyt sano ihan suoraan, mitä tästä mm, itse asiassa ajattelen, mutta tämä ei kyllä ole kovin myönteinen tapa asiaa käsitellä. Ja tämmöistä johti siihen, että komissio esitti tiettyjä julkilausumia. Komissio sen Potocnik sanoi olevansa täysin eri mieltä komission linjan kanssa. Tämä on siis tämänhetkinen tilanne ja Bas Kaut tästä antoi hyvän esimerkin. Entinen, edellinen monimuotoisuusstrategia, joka loppui noin 2001 tai joka saatiin silloin tehtyä, niin sen pohjalta ei missään nimessä saavutettu 2010 vuodella asetettuja tavoitteita. Toivottavasti tällä kertaa ei käy näin. Muutama konkreettinen seikka täältä Mietinnöstä niin Ensinnäkin tämä on vähän niin kuin ympäristötoimintaohjelma, eli pitää nyt keskittyä täytäntöönpanoon Natura 2000 ja lintudirektiivin, havidadirektiivin täytäntöönpanoon. Tämä on keskeistä, mutta silti jäsenvaltiot ovat jääneet todella jälkeen täytäntöönpanossa. Ja sitten valtavirtaistaminen, tämä on biodiversiteetin tärkeimpiä elementtejä yhteinen maatalouspolitiikka, kalastuspolitiikka, mutta myös ympäristöpolitiikka. Minä olen sitä mieltä, että jatkossa tarvitaan sellaista kehityspolitiikkaa, joka ei ole haitaksi luonnon moninaisuudelle. Köyhät ihmiset ovat kaikkein riippuvaisimpia ekosysteemipalveluista. Siksi kehityspolitiikassa pitäisi ei vain olla tuhoamatta moninaisuutta, vaan pitäisi myös vahvistaa luonnon moninaisuutta niin, että ihmiset voivat ekosysteemipalveluita käyttää vielä paremmin hyväkseen. Ja sitten kohesio aluepolitiikka, tämä on todella oleellista. On tärkeää, ettei näin vaikuteta kielteisesti luonnon monimuotoisuuteen näitä, näiden politiikkojen kautta. Seuraavan vuoden aikana käymme uudelleen läpi nämä hyvin tärkeät politiikan alat ja on oleellista, että luonnon moninaisuus tulee keskeiselle sijalle kaikilla näillä aloilla. Meidän on nyt sitten puhuttava vähän lisää yhteistä maalotuspolitiikasta. Mainitsin juuri sen, mitä ympäristöneuvosto päätti. Minun on nyt myönnettävä, että en oikein luota siihen, että maatalousministerit tarpeeksi kehittyvät keskittyvät luonnon monimuotoisuuteen ja siihen, että 50 prosenttia maatalous- tai maa-alasta EU:ssa on maatalousmaata. Siksi on hyvin tärkeää tätä kautta edistää luonnon moninaisuutta. Tässä on tietysti hyvin konservatiivisia voimia meitä vastassa maatalousalalla ja siksi tässä minä en pyri miettimään ihanteellista maatalouspolitiikkaa, vaan pikemminkin sitä mietin, miten voidaan vaikuttaa Euroopan maatalouspolitiikkaan sillä tavoin, että varmistetaan biodiversiteetin säilyminen, ei vain siksi, että välitän kovasti luonnosta, vaan välitän myös maataloudesta. Kaikki tiedämme, kuinka tärkeä eh, maatalous on mehiläiselle, joka on katomaisilla. Tätä ei täällä tarvitse korostaa. Ja sitten Eräs seikka, joka täältä löytyy, liittyy yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja tämä on viljelymaa, jota lakataan viljelemästä Tämä on tärkeää, sillä näin tapahtuu, kun maaperä on huonolaatuista. Tämä on vähän Pavlovlaista tämä meidän toimintamme. Ajatellaan, että ihmiset pitää pitää siellä, no annetaan heille EU-rahaa, niin tästä tulee ikään kuin EU-virkamiehe. Heille maksetaan siitä, että he eivät tee oikeastaan enempää kuin ei mitään. Ihan vain jäävät sinne paikalle. Tämä on kyllä vääränlaista toimintaa. Olisi löydettävä erilaisia tapoja saada ihmisille jonkinlainen elinkeino. Ja tässä on erilaisia aloitteita, jotka ovat kiinnostavia. Eli on tällaisia alueita, joilta ihmiset poistuvat, koska maatalousmaa on huonolaatuista. Niistä maaloista pitäisi tehdä eh, tällaisia luonnonpuistoja, ikään kuin Euroopan serengeti-alueita, joissa eh, nimenomaan luonto sen alkuperäisessä muodossa säilytettäisiin. Jos ajatellaan esimerkiksi Serengetin tai Jeloston puistojen eh, kehitystä taloudessa mielessä, tämä on hyvin mielenkiintoinen uudenlainen lähestymistapa asia. Ja toinen asia, jota haluaisin korostaa, on tämä aloite No Net Loss. Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeesta hankkeen ei pidä aiheuttaa moninaisuuden vähenemistä. Eli jos on jotain syitä jatkaa tiettyä hanketta, niin yhtiön on varmistettava, ja tähän on kehitetty hyvät suuntaviivat, on yhtiön varmistettava, että monimuotoisuuden häviämisestä sitten jollain tavalla kompensoidaan. Tämä on oikein mielenkiintoinen aloite. Sillä pitäisi antaa tukea EU-tasolta. Sitten on tietysti tärkeä elementti tässä se, miten luonto, luonnonsuojelupolitiikkaa rahoitetaan, jos katsotaan Euroopan budjettia, niin tämä on aika vakaa määrä. Jos katsotaan sitten jäsenvaltioiden eh, budjettia, niin siellä tilanne on todella katastrofaalinen ainoastaan omassa maassani, missä budjettileikkauksia on 16-17 prosenttia, vaan ja tämän lisäksi Italia. Italiassa on leikkauksia tulossa 90 prosentin verran. Eli tämä on todella kauheaa ja tarvitsemme tarpeeksi varoja, jotta voidaan päästä niin tavoitteisiin, jotka olemme asettaneet. Mutta tämän lisäksi haluaisin nyt korostaa sitä, että jatkossa julkiset varat eivät koskaan tule riittämään siihen, että päästään näihin asetettuihin tavoitteisiin, vaan tarvitaan erilaisia rahoitustapoja, jotta voidaan pelastaa Euroopan luonto ja Euroopan ulkopuolinen luontopuonto. luonto luonto ja siksi on luonnon monimuotoisuus otettava paremmin mukaan talouteemme. Eli on toimittava niin, että yritykset toimivat vastuullisesti, ottavat huomioon luonnon moninaisuuden. Meidän on otettava mukaan seikka, jonka Joe Lainen otti esille, kun puhuttiin kansallista tilinpidosta. Eli meidän pitää nyt hyvin vakavasti ottaa huomioon luonnon arvo meidän kansallisessa tilinpidossamme. Joidenkin mielestä tämä ehkä onnistuu kymmenen parinkymmenen vuoden kuluttua, mutta jos puhuu ympäristöviraston ihmisten kanssa, niin heidän mielestään tämä onnistuisi nyt jo. Niiltä on pakotettava jäsenvaltiot panemaan tämä täytäntöön nyt jo. Ja sitten ympäristölle haitaiset eh, tuet. No sama seikka tässäkin. Näinä säästöaikoina kuitenkin menee miljardeja euroja sellaisiin tuotteisiin, jotka vaikuttavat kielteisesti luonnon moninaisuuteen ja luontoon. Ja sitten muutama vuotta myöhemmin joudumme maksamaan tämän saman hinnan ympäristön kunnostamisesta. Eihän tämä nyt ole kovinkaan loogista tällä lailla toimia. Ja sitten vihreän kehityksen aloite. Tämä on toinen aloite, joissa on innovatiivisia rahoitustapoja luonnon moninaisuudelle. Tämä on todella tärkeää ja pyytäisin, että komission jäsenvaltiot lisää miettisivät näitä innovatiivisia rahoituslähteitä. Ja sitten lopuksi tämä kansainvälinen ulottuvuus. Meillä on valtava jalanjälki kansainvälisellä tasolla ja siksi minä tässä mietintöluonnoksessa, vaikka minulla oli tilaa vain vähän, yhtä vähän kuin Joe Linella, toimintaohjelmaa varten. Eli täällä on nyt tarkistuksia jo tulossa minultakin saman tien. Eli liittyen myös tähän jalanjälkeen meidän on miettivä hyvin tarkkaan kauppasuhteitamme, kehityspolitiikkaamme ja niin poispäin, jotta voidaan varmistaa, että jalanjälkemme pienenee. Mutta aivan ensiksi on keskeistä, että ihmiset ymmärtävät, että tämä hiljainen kriisi on käynnissä. Meidän on pakotettava jäsenvaltiot ja komissio eh, tunnustamaan se, että tämä hiljainen kriisi on todella tärkeä vaikutukseltaan. Kriisi vaikuttaa ihan päivittäin meihin ihmisiin. Tiedän, että tässä nyt ollaan aikataulusta jäljestä, mutta tämä on strategia, joka on kymmenen vuoden strategia, eli ei tähän nyt kovinkaan paljon aikaa, tai siis kyllä sen käsittelyyn pitäisi nyt käyttää jonkun verran aikaa. Tämä vaikuttaa meihin ihmisiin joka päivässä elämässämme, mutta kuten aluksi sanoin, talouden osalta sekä nyt että pitkällä tähtäimellä, meillä ei nyt yksinkertaisesti ole varaa siihen, että toi, toisin peräkkäisen kerran tämä biodiversiteettistrategia epäonnistuu. Tässä on liian paljon pelissä. Meidän on varmasti mahdollista päästä siihen henkeen, mikä valitsi 2010 täällä ja myös neuvostossa. Tämä henki on palautettava ja on nyt toimittaa niin, että todella saadaan vakavasti aikaiseksi sellainen strategia, että 2020 voidaan sitten todeta, että strategia oli hyvä ja päästiin asetettuihin tuloksiin. Kiitos. Paljon kiitoksia. On tietenkin vaikea 15-16 minuutissa näin tärkeä aihe käsitellä, mutta on tärkeää, että myös varjoesittelijät ja muut kollegat voivat keskustella, joten siksi äh, tarkkailen vähän tätä puheaikaa. Nyt annan varjoesittelijöille puheenvuoron. Ensin Bogusław Sonik EPPstä. So. Panie przewodniczący. Unijna strategia... Kiitoksia. EUn biologisen monimuotoisuuden strategiassa on 20 toimea, jota meidän ehdottomasti tulee tukea. Meidän tietysti täytyy koittaa pysäyttää biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja kaikkien niiden palveluiden säilyttäminen, joita ympäristöstä saadaan ovat tietysti tavoitteita, joihin meidän on päästävä Nagojan päätösten mukaisesti. Parlamentin mietinnössä tuetaan näitä tavoitteita, samoin kuin yleisempiä tavoitteita, eli biologisen monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämistä vuoteen 2012 mennessä. Aikaisemmin toimielimet ja muut foorumit ovat jotenkin olleet vailla intoa täyttää nämä tavoitteet, mutta jos haluamme tällä kertaa onnistua, niin silloin EU-toimielinten tulee osoittaa vähän enemmän intoa ja määrätietoisuutta täytyy pyrkiä tämän strategian ja muut päätökset panemaan toimeen mahdollisimman pikaisesti. Ja biologisesta monimuotoisuudesta tulee tehdä prioriteetti. Ja rahan puute tai talousongelmat eivät saa olla mikään tekosyy sille, että tavoitteisiin ei voitaisi päästä. Tämä mietintö luonnos edellyttää joitain tarkistuksia. Mielestäni meidän täytyy korostaa sitä, että strategian tavoitteisiin tulee päästä kansallisissa ohjelmissa ja strategian täytäntöönpanoa tulee myös valvoa. Jos emme huolehdi tästä, niin sitten edessä on uusi fiasko herra Gerbrandin asiakirjassa on tehty oikeanlainen diagnoosi ja suositettu oikeanlaisia askelia sitä silmällä pitäen, että biologinen monimuotoisuus voitaisiin huomioida paremmin esimerkiksi neuvoston asiakirjoissa ja toimissa. Pidän hyvänä tätä määrätetosta asennettanne asiakirjassa, mutta ehkä muutamat tavoitteet ja toimenpiteet eivät ole saaneet riittävästi huomiota toteutettavuuden kannalta. Jos tavoitteet ovat epärealistisia ja asetetaan epärealistisia mittareita jäsenvaltioille, niin se saattaa johtaa aivan päinvastaisiin tuloksiin koko strategian kannalta. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Ja seuraavaksi SNT-ryhmän äh, varjoesittelijä Edith Estrella. Obrigada, seu presidente. Eu também Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ensinnäkin äh, toivottaa tervetulleeksi Matias Groten ja onnitella hän että hänen valintansa johdosta. Toivotan hänelle kaikkea hyvää hänen uudessa tehtävässä. Haluaisin myöskin kiittää Jo ja siitä tavasta, jolla hän on johtanut työtä viimeisen kahden ja puolen vuoden ajan täällä ympäristövaliokunnassa ja hänen sitoumuksestaan. Lisäksi haluaisin onnitella esittelijää, kollega Gerbrandia, mietinnöstä. Tämä vaikuttaa hyvältä mietinnöltä, mutta haluaisin onnitella häntä myös hänen valintansa johdoksi tämän valiokunnan varapuheenjohtajaksi. Olen samaa mieltä hänen kanssaan, ja tulee hänen huolenaiheisiinsa, ja voin myös korostaa sitä, minkä tähän sanoi aluksi, nimittäin kaikki se, mitä hän sanoi talous- ja rahoituskriisistä, ja olen myös samaa mieltä kunhan kielteisesti arvioi vuoden 2010 kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden vuotta ja sen tulosta. Näillä kansainvälisillä vuosilla on symboliarvoa. Halutaan lisätä kiinnostusta jotain ongelmaa kohtaan, mutta silloin puhuttiin hyvin paljon, mutta ei tehty mitään. Minä olen myös samaa mieltä siitä, että täytyy olla kunnianhimoinen, osoittaa poliittista tahtoa ja tarvitaan riittävää rahoitusta niin, että YKssa sovitut sitoumukset luonnon monimuotoisuudesta voidaan toteuttaa ja myöskin EUn strategian tavoitteet. Eli lajien suoja on otettava mukaan kaikkiin EU-politiikan aloihin, erityisesti mitä tulee yhteisen maatalouspolitiikan äm, uudistuksiin, tämähän jo sanottiinkin, ja myöskin monivuotisten rahoituspuitteiden neuvotteluissa. Mielestämme olisi tarpeen vahvistaa yhteisön rahoitusta tässä ja myös yritykset ottaa enemmän mukaan toimenpiteisiin, joilla ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta. On myös tarpeen korottaa LIFE-hankkeen rahoitusta niin, että vältetään peruuttamattomien haittojen syntymistä ympäristölle. Niillä varmasti on vaikutusta myös talouteen. Esittelijähän jo mainitsi joitakin lukuja, muun muassa se, että luonnon monimuotoisuuden väheneminen voi vuonna 2050 vaikuttaa 7 prosenttiin BKTstä ja toisaalta arvioidaan, että ne hyödyt, jotka liittyvät Natura 2000 verkostoon, ovat noin 200-300 miljardin arvoiset vuosittain ja tällä tavoin varmistetaan myös miljoonia työpaikkoja, joten palvelut, jotka liittyvät luonnon monisuotoisuuteen ja ekosysteemeihin, on tunnustettava yhteisön budjetissa ja ne on otettava myös mukaan, kun tehdään kansantaloudellisia laskelmia jäsenvaltioissa. Tällä tavoin voitaisiin tätä verrata siihen, mitä tapahtuu ilmastonmuutoksen saralla. Siellähän on toimia ja kustannukset ovat suurempia kuin toimet. Ja näin tapahtuu myös luonnon monimuotoisuuden kohdalla. Meidän on toimittava ja toimiminen on halvempaa kuin olla tekemättä mitään. Lisäksi olemme samaa mieltä siitä, että on tarpeen valvoa tarkkaan ja arvioida systemaattisesti esimerkiksi sitä kautta, että komissio raportoi säännöllisesti. Lisäksi tarvitaan lisätoimenpiteitä, jotka voisivat olla korjaavia. Komissio ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että määräyksiä toteutetaan Esimerkiksi tulee vesidirektiiviin, luontotyyppidirektiiviin ja meriympäristödirektiiviin. lisäksi meillä on aloitteita, jotka liittyvät vihreään infrastruktuuriin ja lainsäädäntöä eksoottisista lajeista ja muuttolajeista. On tarpeen, että parlamentti tekee kotiläksynsä ja komissio ja neuvosto seuraavat. Kiitoksia ja seuraavaksi varjoesittelijä vihreästä ryhmästä Sandrine, Bellier. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää. Paitsi mietinnöstä, niin haluaisin jo tässä vaiheessa kiittää hänen, hänen johdantopuheenvuorostaan, jossa hän teki kytkennän talouskriisiin ja sitten tähän biologisen monimuotoisuuden kriisiin välillä. Ja tässä tosiaan ei ole pelkästään kyseessä tällainen hiljainen kriisi biologisen monimuotoisuuden kannalta – tai sellainen kriisi, jota ei haluta tunnustaa, vaan meillä on myöskin ratkaisut olemassa ja mietinnössä niitä on hahmoteltu. Eli mitä voitaisiin tehdä sen edessä, että pelonkin monimuotoisuus vähenee. Ja yksi ratkaisuhan juuri kriisistä pääsyksi, maailmanlaajuisesta talouskriisistäkin pääsyksi, on se, että täytyy ajatella keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ja te mainitsitte tuon raportin, eli seitsemän prosenttia BKTstä menetetään, jos ei tehdä mitään. Ja olisitte varmaan voinut vielä lisätä tässä yhteydessä, että kyseessä raportissa myöskin korostetaan sitä, että jos pannaan yksi euro biologisen monimuotoisen suojeluun, niin se saadaan 100 euroa sitten tuottoa sille. Eli yhdellä eurolla saadaan 100 euroa tuottoa vuoteen 250 mennessä. Eli toisaalta, jos mitään ei tehdä, niin siitä tulee kustannuksia. Tai sitten tehdään investointeja ja hankitaan rahoitusta niin, että voidaan ihan eri tavalla hallinnoida tätä luonnon, luonnon monimuotoisuutta ja sillä on sitten merkitystä myöskin taloudellisesti. Ja haluaisin kiittää teitä myös mietinnöstä, joka Euroopan vihreiden ryhmän kannalta on sellainen, että voimme olla samaa mieltä kaikista tavoitteista. Tietysti prioriteetin osalta täytyy tehdä valintoja, mutta ne on aika hyvin kyllä tunnistettu ja haluaisin aivan erityisesti parata muutamaan seikkaan, sellaisen seikkaan, josta me tulemme tekemään tarkistuksia, joita pidämme siis tärkeinä, ja sitten ehkä muutamaan seikkaan, joista olemme vähän eri mieltä, jotka haluaisimme tarkentaa tekstissä. Tässä mietinnössä te olette siis ryhmitelleet asioita kolmen otsikon alle, eli tärkeimmät sektorikohtaiset politiikat. YMP tietysti on keskeinen ja yhteinen kalastuspolitiikka. Uskoisin, että tässä kohtaa olisi myös tärkeää mainita – ne säännöt, joita sovelletaan metsien hoidossa. Ja sitten ihan niin kuin on korotettu, niin juuri köyhät, köyhin kannalta valtameret ja meriympäristö, joihin pitäisi kiinnittää nyt huomiota, koska ne olivat myöskin mukana Natura 2000. Eli tällaiset unohdetut luonnon ympäristöt siis meriympäristöt ja kalastuspolitiikka, niin ei pitäisi aina vain ajatella tätä hyödyntämistä, vaan myöskin sellaista politiikkaa, jolla voitaisiin elvyttää ja säilyttää näitä luonnonympäristöjä. Eli nämä kaksi elementtiä ovat sellaisia, joista teemme tarkistuksia. Sitten toivoisimme, että tässä mietinnössä jälleen vakuutettaisiin sitä, jota on aikaisemmissa keskustelussa otettukin esille, että pitäisi vahvistaa tämä Euroopan parlamentin poliittinen sitoumus, että haluamme edistyä maaperädirektiivin osalta. Haluaisimme johdonmukaista politiikkaa, eli meidän pitäisi hyväksyä tästä Euroopan unionin tason lainsäädäntöä, että voimme suojella maaperää. Ja sitten edelleen Tämä varmasti kuuluu näihin suuntaviivoihin. Olisi hyvä jälleen vahvistaa sitoumuksemme siihen, että pitäisi pitää ainakin vakalla tasolla tämä nykyinen eliötyyppinen määrä. Ja jos ajatellaan hallinnointia, niin ei saisi ainakaan käydä kauppaa näillä eliöillä ja sitten pitäisi myöskin torjua spekulointia ja keinottelua kaikkien eliöiden osalta. Eli tällaisia lisäksi halusimme tehdä. Ja sitten korvaukset. Te mainitsitte tämän, mutta se miten se on mainittu tekstissä, niin ainakin nyt tässä kohdassa 12, niin mielestämme teksti ei ole tarpeeksi selvää siltä osin, että pitäisi pitää kiinni tästä neutraaliuden logiikasta. Ja silloin ei voida kerta kaikkiaan ajatella, että äh, tällaisia korvauksia voidaan maksaa kaikissa tapauksissa ja kaikissa olosuhteissa. Ja sen takia haluaisimme muistuttaa siitä periaatteesta, että pitäisi vähentää tätä hävikkiä äh, luonnonsuojelussa Esimerkiksi havupuiden lisääminen ei tule koskaan lisäämään alkuperäisten luonnonmetsien hävikkiä. Ja silloin tällaisessa ajattelussa, korvausajattelussa, siihen liittyy tiettyjä riskejä. Ja tästä tulemme tekemään tarkistuksen myötä huomautuksen siitä, että minkälaisia riskejä ja rajoituksia tällaisen ajatteluun liittyy. Ja sitten oli hyvä, että että riippumattomuudesta ja rahoituksesta. Tietenkään ilman rahoitusta ei me tule saamaan sovelleita toimenpiteitä aikaan, eikä tämä strateginen biologisen monimuotoisuuden ohjelma tule onnistumaan ainakaan niin tehokkaasti kuin edellinen ohjelma mutta haluaisin myös tästä innovoivasta ja riippuvasta rahoituksesta mainita vielä sen, että mieluummin kuin että pidettäisiin prioriteettina tätä mahdollisuutta biologisen monimuotoisuuden indikaattoreihin ja markkinaperiaatteisiin, niin oikeastaan tärkein, tärkeimmän prioriteettina pitäisi olla se, että meillähän on mahdollisuus vähentää ö, tuhlausta ja pyrkiä säästöihin. Ja tämä voi tapahtua aika tiivissäkin aikataulussa. Tämä mietintöhän valmistuu 2012 loppupuolella ja kaikissa julkisissa hankinnoissa voitaisiin huomioida biologinen monopuolisuus ja ympäristö kaiken kaikkiaan. Ja näillä on varmasti juuri merkitystä yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisessa ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisessa, niin kuin mainittukin. Ja jos ajatellaan vaikka rakennerahastoja, liikennettä ja niin edelleen, niin jos me todellakin pystymme tuomaan tätä asiaa esille ja nimenomaan rahoituksen kautta, EU-rahoituksen kautta jäsenvaltioissa, niin, niin silloin ö, tälle asialle saataisiin lisää painoarvoa ja voitaisiin korostaa tätä poliittista sitoumusta ja poliittista tahtoa niin, että kannustettaisiin juuri vähentämään tätä biologisen monimuotoisuuden hävikkiä niin, että jäsenvaltiot pyrkisivät suojelemaan ja vähentämään biologisen monimuotoisuuden hävikkiä onnistuneella tavalla. Er Paljon kiitoksia ja seuraavaksi puheenvuoron saa ECR-ryhmän varjo esittelijä. Um, kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Nämä mietinnöt ovat hyviä. On hyvä, että asia on otettu esille ja näin eritelty, mutta kun asiasta on puhuttu, niin tärkeää olisi, että päästäisiin myös eteenpäin ja näin varmasti esittelekin toivoo. En ole välttämättä kaikista samaa mieltä hänen kanssaan, mutta tästä huolimatta uskon, että oma-aloitteiset mietinnöt ovat mahdollisuus ei vain esittää toivomuksia, vaan sanoa myös, miten asiat haluttaisiin tehdä. Ja on aika harmi, että tästä asiasta ei ole täällä kovinkaan paljon tänään puhuttu. Olen huolestunut joistain asioista, mitä täällä sanotaan, miten asia esitetään. Sanotaan luonnon monimuotoisuuden loppuun saattamisesta. Pitää ymmärtää, että mikään ei ole näin lopullisesti. Emme koskaan saa kaikkia näin loppuun tehtyä, vaan tämä on jatkuvaa työtä. Meidän pitää jatkuvasti ja aina valvoa näitä asioita. Eli jotain kielenkäyttöä täällä pitäisi kyllä vähän uudistaa. Ja sitten mietinnöistä on vaikea puhua puhumatta ympäristöpolitiikasta, vaikka Kervandi sanoi, että hän ei haluaisi tässä yhteydessä lähteä puhumaan YMPstä. No, tämä on kyllä ihan hyvä ajatus, että tähän ei tässä paneuduta, mutta hän on kuitenkin aika lailla siihen paneutunut. Hän on antanut tukea ja ilmaissut innostuksensa liittyen esillä oleviin YMP-uudistusehdotuksiin. Eli ehkä hän tässä nyt vähän liikaa luo, lyö asioita lukkoon. Eli minusta ykköspilariin ei tarvita niin paljon eh, toimenpiteitä kuin kakkospilariin sen sijaan, että nämä sekoitetaan toisiinsa. YMP on mielestäni elintarvikkeiden tuottamista ihan yhtä paljon kuin luonnon monimuotoisuutta ja maan hallinnointia. Tämä ei täällä nyt käy selvästi ilmi. Meidän pitää ainakin jonkun verran puhua siitä, miten maankäyttö ja elintarviketuotanto ja luonnon monimuotoisuus voidaan tasapainottaa. Ja sitten kalastuspolitiikka mainitaan täällä myös. Täällä puhutaan hyvin selvästi yhteisen rajavartiston puolesta. Tälle en voi antaa tukeani, vaikka ymmärrän kyllä, että tähän suuntaan halutaan mennä, mutta keskitetyn valvonnan lisääminen ei ratkaise luonnon monimuotoisuusongelmaa. Tähän tarvitaan hallitukset, kansalliset hallitukset, ihmisiä, jotka haluavat tämän todellakin tehdä. Tarvitaan joustavat puitteet jäsenvaltioille eikä tällaista tiukkaa lukkoa, jota on noudatettava, sillä ympäristöasioissa on kyllä täytäntöönpano ollut aika heikkoa. Me voimme laittaa paljon energiaa ja aikaa siihen, että sääntöjä on saatu aikaiseksi, mutta niitä ei sitten panna täytäntöön. on kuitenkin tyytyväisiä sitten, että ne on tehty, mutta ehkä meidän pitäisi olla vähän joustavampia. Tarvitaan sellaiset puitteet, jotka jäsenvaltiot auttavat tavoitteiden saavuttamisessa. Ja mitä tulee sitten rahoitukseen, aion tehdä sitä koskien aikaa oleellisia tarkistuksia, mistä tässä nyt käytetään hyväksi tilaisuutta. Voin täysin yhtyä Gerbrandin siinä mielessä, että hänellä on hyvin vähän tilaa tässä ja varmasti hän nyt sitten voi lisätä tähän paljon kaikenlaista, jos ajatellaan, että rahoitus olisi pelkästään julkista, no tämähän ei ole ollenkaan realistista. On paljon innovatiivisia välineitä, jotka voitaisiin ottaa paljon paremmin käyttöön tässä parlamentissa ja tässä valiokunnassa. Ja minä aion siis esittää aika merkittäviä tarkistuksia ryhmäni puolesta tähän liittyen. Kiitos. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Nyt varjoesittelijöiden kierros on päättynyt ja nyt annamme Äh, puheenvuoron muille kollegoille. François Grostet saa ensin puheenvuoron. Merci beaucoup, monsieur le président, et toutes mes Kiitoksia ja onnittelut koko puheenjohtajistolle. Niin, tämä mietintöhän on hyvin samantyyppinen kuin edellinen Lainenin mietintö. Jos haluamme pitää kiinni biologisesta monimuotoisuudesta, niin silloin tarvitaan hyvää ympäristöpolitiikkaa, koska äh, jos mm, ympäristöä loukataan, niin silloin äh, biologinen monimuotoisuus vähenee. Ja siksi tuo äh, tiedonanto oli mielenkiintoinen, koska jos ajatellaan sitä välineistöä, joka meillä on ollut, eli Natura 2000, niin ei ole tuonut toivottuja tuloksia ehkä siksi, että sitä alun perin ryhdyttiin panemaan toimeen viiveellä ja epäröiden. Ja nyt on sitten todettu, että tähän kysymykseen pitää jälleen pureutua. Olen ihan samaa mieltä siitä, että viloksen monimuotoilun hupeneminen on tappio ihmiskunnalle. Jos ajatellaan vaikkapa terveyttä, niin aivan varmasti tarvitaan biologista monimuotoisuutta, lajien moninaisuutta, mutta sitten kun kuuntelee tutkijoita, vaikkapa tutkijoita, niin tiedetään, että meidän tuntemuksemme biologisesta monimuotoisuudesta on aivan liian vähäinen. On siis vielä valtavasti lajeja, joita pitäisi löytää valtavasti havainnoitavaa. Ja tätä tietoa varmasti tarvitaan, että pystytään pitämään ekosysteemit tasapainoisina ja jos meidän tästä tasapainosta pitää pitää kiinni, niin meidän täytyy suojella biologista monimuotoisuutta. Joten meidän pitäisi siis tukea tutkimusta niin, että voidaan syventää biologisen monimuotoisuuden tuntemusta. Varmasti opittavaa on vielä paljon. Ja juuri eh, sitä silmällä pitää tarvitaan riittävää rahoitusta habitat ja vesidirektiivit ja Natura 2000 ohjelma pitää panna kunnolla toimeen. Lainenin mietinnössä kuulimme, että pitäisi huolehtia siitä, että lainsäädäntöä pannaan kunnolla täytäntöön ja tässäkin kohtaa se on aivan totta ja pitäisi mennä vielä pidemmälle tuntemuksen kartuttamiseksi, eli meidän pitäisi tukea tutkimusta, investoida tutkimukseen. Ja kaikkien toimijoiden pitäisi ymmärtää se, että nopea toiminta on hyödyllistä. Ja jos viivytellään biologisen monimuotoisuuden suojelussa, niin sillä on taloudellisetkin vaikutukset. Eli tämä tulisi viestiä selkeämmin ja selvittää tätä asiaa. Niin kuin kollegat ovat sanoneet, että ehkä tällaiset vapaaehtoisetkin toimet tulisivat kyseeseen, niin voitaisiin esimerkiksi tehdä sopimuksia paikallisyhteisöjen kanssa. Tässä on mainittu jäsenvaltiot, mutta ehkä kuitenkin lähempänä kenttää olisi mahdollista juuri vapaaehtoisuuden nimissä toteuttaa tällaisia kumppanuushankkeita, niin että päästäisiin nopeammin eteenpäin. Niin, tosiaan olen ihan samaa mieltä kyllä muuten tuosta esittelijän esittelystä. dann Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Romana Jordan Siseli. Lepa in čestitke novemu vodstvu odbora Envi. Kiitoksia. Haluaisin onnitella uutta puheenjohtajamme. Olen samaa mieltä siitä, mitä esittelijä sanoi, mitä tulee myös tapaan nähdä kriisi, mitä tämä kriisi oikein on, mitä meidän pitää ratkaista. Ihmiset, kun ne menettävät työpaikkansa, kun heidän täytyy pohtia omaa henkiin jäämistään, niin silloin ympäristökysymykset jotenkin jäävät taka-alalle. Ja juuri tästä syystä mielestäni on tärkeää selittää, ihmiselle, että luonnon monimuotoisuudessa ei ole kyse jostain alakohtaisesta politiikasta, vaan että se vaikuttaa myös eh, elimeen, elä, elämän eh, tasoon, eh, matkailuun, erilaisiin ajatuksiin, joista olemme hyötyneet myös menneisyydessä. Ehm, innovaatioon. Meidän on tiedettävä, että meidän on keskusteltava luonnon monimuotoisuudesta rajat ylittävästi laajemmin niin, että nähdään selvemmin sen yhteys muuhun politiikkaan. Henkilökohtaisesti minä olen esittänyt ITRE-valiokunnassa lausunto, jonka olen siellä kehittänyt niin siitä ei syntynyt suurempia keskusteluja, joten oletan, että ihmiset äh, siellä olivat äh, samaa mieltä siitä, mitä äh, luonnostelin. Ja luonnon monimuotoisuuden tukeminen ei ole kustannus, vaan päinvastoin. Siksi korostin myös luonnon monimuotoisuuden ja muiden alojen yhteyksiä ja mielestäni oli tärkeää myös kannustaa komissiota luomaan strategia vihreistä rakenteista, koska komissio sanoi, että se olisi sellaisen tänä vuonna laatinut. Meillä on myös ehdotus, jossa puhutaan liikenneinfrastruktuureista. Siksi me tarvitsemme myöskin vihreää infrastruktuuria, jotta voimme kaiken tämän nähdä yhden asiakirjan sisällä niin, että hyväksy yhtä asiaa ensin ja toista myöhemmin. Vielä eräs asia, jotta voisimme keskustella helpommin luonnon monimuotoisuudesta meidän on nähtävä sen arvo ja siksi on tärkeää sisäistää nämä ulkoiset kustannukset. Nämäkin asiat vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristöön sitä kautta. Kolmas asia on tiede. Luonnon monimuotoisuus, sen vaikutus tieteeseen kahdella alalla. Vastavuoroisuus on tässä hyvin merkittävää. Lisäksi luonnon monimuotoisuuden arvo, sen arviointi lausunnossani Itressä ehdotin, että pitäisi investoida enemmän tutkimukseen ja kehitykseen tällä saralla. Tässä ne kysymykset, joita halusin korostaa, myöskin liittyen lausuntoni ITRE-valiokunnassa. Toivottavasti ne otetaan huomioon, kun äänestämme tästä mietinnöstä. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä kollega. Ja seuraavaksi Krista Klaas. Äh, Kiitoksia. Matias, onneksi olkoon vain sinulle ja muille puheenjohtajille. Niin olen samaa mieltä esittelijän kanssa, kun luen tätä perusteluosaa. Täällä sanotaan, että luontoa ei pitäisi rajoittaa vain muutamaan alaan, vaan pitäisi huomioida kaikissa kysymyksissä, vaikka jos rakennetaan siltoja, moottoriteitä tai teollisuusalueita. Tässä olette löytäneet hyvän lähestymistavan, mutta se mielestäni puuttuu vähän tästä mietinnöstä. Omassa puheenvuorossanne jo niin puhuitte juuri tästä negatiivisesta skenaariosta ja mielestäni tässä juuri vähän puuttuu tämä taloudellinenkin näkökulma, josta kollega juuri puhui. Varmasti on syytä korostaa sitä, että biologinen monimuotoisuus on aarre, arkku. Eli tämä hävikki, niin sillä on merkitystä elämänlaadun kannalta, mutta myöskin talouden kannalta. Ja siksi Eh, levittäisin ehkä tätä ilosanomaa ja toisimme sen esille tässä toivellistassa. Tietysti mm, maatalouspolitiikka tietysti on kivulias kysymys, mutta en puhu siitä sen enempää. Eh, tässä kuitenkin annetaan vähän vääränlainen kuva YMPstä, koska siellä myöskin korostetaan näitä kielteisiä kysymyksiä, Eli pitäisi miettiä, että mikä ylipäätään on maatalouspolitiikan merkitys. Ei voida väittää tuosta vain, että maatalouspolitiikka tuhoaa kaiken. Ajatelkaapa vaikka viiniviljelyalueet, joilta minä tulen. Siellä esimerkiksi hoidetaan hyvin maaperää, eli kyllä maatalouskin voi edistää luonnon säilyttämisuojelua ja monibiologista monimuotoisuutta koska silloin itse asiassa myöskin hoidetaan näitä aloita ja tuotetaan myös terveellisiä elintarvikkeita, jotka kuitenkin vastaavat sitä, mitä me EU-tasolla haluamme, eli monimuotoisuutta, monipuolisuutta. Ja sitten jos ajatellaan ympäristöä, maaperää ja vettä, niin tietysti maatalous sitä käyttääkin hyväkseen, mutta toisaalta sitten se myös tuottaa paljon, jos ajatellaan myös luonnon suojelua. Eli tässä voidaan sanoa vain, että periaatteellisesti kaikki on pielessä ja kaikki pitäisi muuttaa. Ja kun viittaatte siihen, että komission ehdotus, jossa on lähdetty liikkeelle 700 prosentista ja metsien hoidosta ja vihreästä näkökulmasta haluaisitte nostaa tätä lukua 10 prosenttia, niin tämähän on vain tällaista numeroilla leikittelyä. Se kävisi paremmin kohtaan 17. Siellä on kuitenkin puhuttu vain tästä suurista erämaa-alueesta, mutta eihän komissaari ole tällaista lupailut, että tulisi suuria erämaa-alueita, vaan paremminkin komissaari puhui siitä, että jokaisella maatilalla sitten tämä 7 prosenttia tai 10 prosenttia tällaista luontoaluetta. Ja ei pitäisi siksi liikaa keskittyä tähän maatalouteen. Täällä Envi-valiokunnassa on monilla sektoreilla esitetty tavoitteita elintarvikkeiden ympäristön osalta, vesipuitedirektiivi, direktiivi on hyväksytty sitten myös maaperän suojeludirektiiviä. Viime viikolla juuri puhumme biosidivalmisteista. Ja nämä kaikki tietysti ovat tällaisia yksittäisiä rakennuspalikoita, jotka tietysti vaikuttavat myös maatalouteen. Ja jokainen maataloustuottaja tuntee nämä täydentävät ympäristöehdot. Ja siitähän tässä on kyse. Noita sääntöjä pitää noudattaa. Ja se pitäisi kytkeä tähän yhteyteen. Ja sen takia olen todellakin samassa juonessa, jos sanotaan, että näitä sääntöjä pitää noudattaa ja sen valtio pitää pakottaa noudattamaan näitä sääntöjä. Tähän pitää kiinnittää huomiota ja valvoa tätä kaikkea paremmin. Mutta en kannata mitään eurooppalaista poliisia, vaan jäsenvaltioiden velvoitteena on valvoa tilannetta ja panna täytäntöön sääntöjä. Ja jos meillä on kaiken kaikkiaan järkevät puitteet emme käy, puutu liikaa yksityiskohtiin maatalouspolitiikassa, vaan kiinnitämme huomiota siihen, että miten me voimme edistää tällaista kestävää maataloutta, niin silloin minäkin kannatan sitä, että biologisen monimuotoisuuden sellainen tällainen myönteinen keskittymistapa, joka keskittyy myöskin tulevaisuuteen ja saadaan monimuotoinen luonto Eurooppaan. Paljon kiitoksia ja seuraavaksi Andrea Zanoni. Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Onnittelen kollega Garbandia, Gerbandia tästä äh, tärkeästä mietinnöstä, jota voin tukea tärkeästä aiheesta, nimittäin luonnon monimuotoisuuden suojelu. Äh, tilanne on varmasti erittäin huolestuttava, kun katsotaan, että olemme talouskriisissä, mutta jos ryhtyy suojelemaan luonnon monimuotoisuutta toimielimissä, niin hän tulee aina saamaan kansalaisten tuen taakseen, koska tämä on erittäin tärkeä pääoma meille ainoa, jonka voimme siirtää näin seuraaville sukupolville. Ja komission ja jäsenvaltioiden täytyy varmistaa luonnonsuojelu myös sitä kautta, että annetaan riittävä rahoitus jotta voidaan saavuttaa määritetyt tavoitteet, esimerkiksi LIFE-hankkeen tavoitteet. Olen samaa mieltä siitä, että maataloudessa täytyy määritellä suurempia alueita, jotka on tarkoitettu luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen. Ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että nämä minimialueet nostetaan 10 prosenttiin maatalousmaasta, eikä 7 prosenttia, kuten komissio ehdotti. Minä olen Padovan biologian professoreiden kanssa osallistunut konferenssiin, eurooppalaisen biobiokonferenssiin, joka antoi valitettavasti sen tuloksen, että siellä missä jatketaan viljelyä, maaperän mikroorganismit katoavat ja ne, jotka tietävät jotain maataloudesta, tietävät, mikä vaikutus tällä on. Mm Kalastuksessa on tärkeää toimia, jotta voidaan taata se, että saaliit eivät ylitä eri lajien kestokykyä. Samoin täytyy toimia myös myös ähm, villieläinten suhteen, erityisesti muuttolintujen suhteen, jotta tietty taso äh, pitäisiin yllä. Siksi täytyy määritellä äh, lintujen ähm, määrä, jotta voidaan rajoittaa metsästystä erityisesti Etelä-Euroopassa, jossa on hyvin paljon metsästäjiä äh, ja metsästetään hyvin useita lintulajeja koska vuonna 2010 ei ole määritelty mitään tavoitettu, täytyy valvoa tarkkaan äh, habitat- ja äh, lintudirektiiviä. Näitä äh, direktiivejä rikotaan vieläkin liian usein. On liian usein tapauksia, joissa tätä, näitä direktiivejä rikotaan. On alueita, joissa ei työskennellä sen puolesta, että näitä direktiivejä noudatetaan korjattaisiin, vaan yritetään katsoa, millaisia porsaanreikiä direktiivistä löytyy, jotta sen määräyksiä voitaisiin kiertää. Lisäksi valvontaa pitäisi lisätä. Täytyisi luoda eurooppalainen ympäristövalvonta-elin myöskin elintarviketarkastuksia varten. Ja lopuksi täytyisi valvoa erilaisia rankaisujärjestelmiä, joita on kaikissa jäsenvaltioissa, koska jos ne eivät ole riittäviä, niin ne saattavat haitata näiden eh, direktiivien ja säännösten täytäntöönpanoa. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä kollega. Ja viimeinen puhuja on Kriton Arsenis. Thank you very much, sir. And... Kiitos oikein paljon ja onnittelut Matiasille siitä, että hän on tähän asiaan paneutunut. On hienoa tehdä työtä kanssasi tässä uudessa asemassa ja toivottavasti seuraavien vuosien aikana tämä valiokunta kukoistaa yhtä paljon kuin edellisellä puolivuotispuolikaudella. Ja mielellämme teemme siis kanssasi yhteistyötä. Haluaisin myös onnitella Jan Gerbardia tästä uudesta asemasta varapuheenjohtajana, mutta myös siitä, että hän on laatinut oikein hyvän mietinnön. Voin yhtyä näihin ajatuksiin ja ehdotuksiin. Meillä on oltava useita mainintoja YMPstä ja kalastuspolitiikasta. Minulla on joitain tarkistuksia, jotka aion esittää mutta nyt ihan lyhyesti, koska aikaa on vähän, sanoisin, että tämä rantavartisto on hyvä ajatus. Siitä on puhuttu myös kalatalousvaliokunnassa. Tämä on asia, joka sai tukea muilta. Voitaisiin ajatella myös tonnikalaan kalastuksen valvontaa liittyviä toimia, mutta paljon tehokkaampiakin tarvittaisiin. Ja sitten on toinenkin asia, josta puhutaan kalastusvaliokunnassa, eli näistä aloista, joilla ei kalasteta. Ja on voitu osoittaa, että kalavarat ovat näin lisääntyneet ja ympärillä kalakannat ovat lisääntyneet ja kalastajat ovat saaneet suurempia saaliita koska tällä tavoin kalat siirtyvät muillekin alueille. Tarvitaan myös ymp liittyviä toimia. Haluaisin muistuttaa metsän hoito mietinnöstämme tämän ajatuksen, joka liittyy ykköspilarin. Tämä ei koskisi ainoastaan yksityismetsiä, vaan myös julkisia metsiä. Vaikka YMPn yhteydessä ainoastaan yksityiset tahot voivat saada tukea, niin meillä esimerkiksi 42 prosenttia metsistä on julkisessa omistuksessa jossain maissa ehkä jopa yli 85 prosenttia. Ja nyt kun on muutos käynnissä ja uhkea luonnon moninaisuudelle, monen valtion on nyt vaikea toimia, kun on tällaisia lisääntyneitä tarpeita. Kaikkeen tällaisiin pitäisi paneutua. Mutta ehkä kaikki näin ajatuksiin olisi parempi paneutua vielä jatkossa. Komissio. Kiitoksia Kriton Arsenis nyt haluan antaa komissiolle vielä puheenvuoron täällä Komissiota edustaa François Vakkenut. Kiitos. Um, I would also start by um, congratulating um, eh, Kiitoksia. Minäkin haluaisin aluksi eh, onnitella herra Gerbrandia siitä mietinnöstä, joka meidän edessämme on aivan selvää, että komissiolla ja parlamentilla on hyvin paljon sama, ja sama mielipide, mitä tulee tähän diagnoosiin, mutta myös ehdotuksiin, joita on tehty. Haluaisin reagoida muutamiin kysymyksiin, jotka on nostettu esiin tässä mielestäni hyvin hedelmällisessä keskustelussa, joka on käsitellyt kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä, joten tästä keskustelusta voi kyllä oppia paljon. Ensimmäinen asia, jonka haluaisin nostaa esiin, on tämä taloudellinen ulottuvuus. Tämän useat eh, puhujat nostivat esiin ja se on varmasti keskustelun yksi tärkeimmistä elementeistä. Komission puolelta olemme sitä mieltä, että olemme tehneet viime vuosina hyvin paljon työtä luonnon monimuotoisuuden eh, ja talouden yhteyksistä. Tämä 7 prosentin BKTn alentuminen vuoteen 2050 mennessä on nostettu esiin vahvimpana mm, merkkinä, mutta tätä raporttia on mainostettava enemmän. Sitä on siitä on tiedotettava enemmän siellä, missä sillä on merkitystä. Olemme tiedottaneet siitä paljon omissa piireissämme, mutta on tärkeää, että näistä samoista piireistä esimerkiksi pankkisektorilta löytyisi tukea tälle. Meidän täytyisi kaikkien yhdessä tehdä enemmän työtä. Taloudellisesta ulottuvuudesta yksi tärkeistä kysymyksistä, josta te monet puhuitte, on se, että monet arvot ovat näkymättömiä. Ne ovat näkymättömiä, koska ne eivät ole markkinoilla. Kuitenkin ne tarjoavat useita tärkeitä palveluita meille ja siksi Yksi ehdotuksistamme, joka näkyy myöskin tiedonannossamme, on se, että nämä arvot näkyisivät ähm, tilinpitojärjestelmissä vuoteen 2020 mennessä. Te saatatte sanoa, että tämä on ehkä hyvin kaukainen ajatus, mutta tämä on mielestämme yksi realistisimmista ehdotuksista. Jäsenvaltiot eivät ole kovinkaan innostuneita tästä, koska se aiheuttaa muutoksia, mutta miksi me ehdotamme tätä vuoteen 2020 mennessä on se, että lisätoimenpiteisiin on ryhdyttävä, jotta tämä voisi toteutua. Yksi niistä on ekosysteemien kartoittaminen ja ekosysteemien palvelujen kartoittaminen ja haluamme sen tehdä vuoteen 2014 mennessä niin, että tiedämme missä ne ovat ja voimme sitten suunnitella investointeja, jotka kunnioittavat näitä luonnonvaroja. Toinen asia, jota tässä korostettiin, on valtavirtaistaminen. Erityisesti kiinnitti huomiota maatalouteen, kalastukseen, kehityspolitiikkaan, kauppaan, koheesioon, jolla on suuri vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Ainoa asia, jonka voimme sanoa, on, että tämä strategia luotiin valtavirtaistamisen ympärille. Kaksi tavoitteistamme ovat suunnattuja alakohtaista politiikkaa kohtaan ja monet muut liittyvät tiettyihin sektoreihin. Ja minun viestini parlamentille on se, että teillä tulee olemaan suurta sananvaltaa näissä keskusteluissa yhteispäätösmenettelyn kautta. Ja siksipä me komissiosta todella toivottaisimme tervetulleeksi äh, mietinnössä sellaista sanankäyttöä, jossa ei vaan toivota muutoksia yhteiseen maatalouspolitiikkaan, vaan ähm, sitoudutaan siihen, koska te olette kuitenkin tärkeä kumppani tässä ja enemmänkin voitaisiin tehdä sitten rahoituksesta. Rahoitus on todella merkittävä asia ja useita relevantteja ehdotuksia on tehty mietinnössä, mutta myöskin näissä puheenvuoroissa tänään. Ja yksi niistä on tarve mobilisoida lisää yksityistä rahoitusta luonnon monimuotoisuutta varten. Meidän mielestämme tämä on prioriteetti, koska tämän haasteen suuruus vaatii enemmän kuin vain julkista rahoitusta, vaikka pitäisimmekin kiinni tavoitteesta lisätä julkista rahoitusta mutta yksityinen rahoitus eri välineiden kautta mm, ekosysteemipalveluista maksaminen on mielestämme esimerkiksi yksi prioriteetti. Oikea hinnoittelumenetelmä on merkittävää myöskin. Ja mielestämme voidaan tehdä hyvin paljon perustuen paikallisen aluetason kokemuksiin joissain jäsenvaltioissa Euroopan unionin ulkopuolella. Meidän tulisi oppia näistä ja tämä on yksi prioriteettimme ja tämä no net loss ajatus tulee vaikuttamaan siihen, koska tämän keskustelun kiinnostava tekijä on se, että se on siellä, jotta voitaisiin houkutella muuta rahoitusta. Tämä ei tarkoita sitä, että haluamme viedä markkinoille ja kaupallistaa luonnon monimuotoisuuden, vaan se tarkoittaa sitä, että kun kaupalliset edut ovat mukana, niin ainakin jonkinlaista korvausta saadaan ei vain niillä aloilla, jotka sattuvat olemaan Natura 2000-verkoston sisällä. Viimeiset kaksi kohtaa äh, tai kolme kohtaa. Täytäntöönpano. Täytäntöönpanoa korostettiin sine qua nonina. Me emme voisi olla enemmän samaa mieltä tästä. Tarve saattaa täysin täytäntöön direktiivit, jotka hyväksyttiin kauan sitten. Tänä vuonna julitaan Habitat-direktiivin voimaanastumisen 20-vuotispäivää, joten olisi hyvä, että tuona vuosipäivänä tuo verkosto viimeinkin saataisiin täytäntöön mukaan lukien merialueet ja täytäntöön panossa täytyy koske, keskittyä kaikkiin sen ulottuvuuksiin. Monet ovat nostaneet sen esiin myöskin eh, seitsemännen toimintaohjelman suhteen. Meidän täytyy ymmärtää, miksi täytäntöönpano onnistuu paremmin jossain eh, kuin jossain muualla, ja tämä liittyy hallintoon. Eh, vielä eräs asia, johon halusin palata, on valvonta, arviointi ja tutkimus. Valvonta nostettiin esiin asiana, jolla voitaisiin välttää virheitä, joita tehtiin vuonna 2001 ja 2006. Yksi tämän strategian tärkeimmistä asioista oli se, että otettiin käyttöön vuoden 2010 perusviiva. Se on selvää, että se ei ole täydellinen, mutta se kuvaa hyvin tilannetta, perustuu kaikkeen siihen tietoon, mikä meillä on. Ja vaikka olen täysin samaa mieltä siitä, että luonnon monimuotoisuuden tutkimusta olisi lisättävä, niin en ole samaa mieltä siitä, että me tiedä riittävästi jotta voisimme toimia. Me tiedämme enemmän kuin tarpeeksi ja tieteellinen yhteisö on yhtä mieltä siitä, että meillä on niin paljon tietoa, että meidän todellakin täytyy ryhtyä toimimaan, joten kyllä meidän on ymmärrettävä enemmän luonnon monimuotoisuuden eri ulottuvuuksia, mutta ei eh, sille, että meidän tarvitsemme lisää tutkimusta ennen kuin ryhdymme toimimaan, koska tätä taktiikkaa on käytetty kunnianhimon tason alentamiseen ja eh, prosessin hidastamiseen. Viimeinen asia, joka mielestäni on eh, todella merkittävä, on kansainvälinen ulottuvuus. Se nostettiin esiin prioriteetiksi. Me kaikki muistamme Nagojan sitoumukset vuonna 2010-2012 on toinen tärkeä vuosi, koska edessämme on jälleen uusi osapuolten konferenssi Intiassa lokakuussa ja yksi tärkeä aihe on resurssien mobilisointi, eli tulemmeko toteuttamaan sen, minkä sanoimme tekevämme Nagojassa, nimittäin saada aikaan tarpeeksi määrärahoja tilanteen ratkaisemaksi maailmanlaajuiseksi. Jos me emme tee sitä, niin me olemme suuresti vastuussa näiden neuvottelujen karjutumisesta ja me kaikki muistamme, että syy sille, miksi onnistuimme muissa asioissa, jotka olivat meille erittäin tärkeitä, mm, oli sillä ehdolla, että me yhdessä muiden kanssa teollisuus- ja kehitysmaiden kanssa vastaisimme tähän lisääntyvän rahoituksen haasteeseen. Se on haaste, joka meillä on edessä. Me tarvitsemme hyvin paljon kekseliäisyyttä tässä talous- ja rahoituskriisissä, mutta me emme voi epäonnistua. Minun komissaarini haluaa onnistua tässä yhdessä koko komission kanssa ja me luotamme muihin, jotta tukisivat näitä ponnisteluja, koska paljon työtä tarvitaan, ei vain siksi, että löydetään uusia rahoituslähteitä, mukaan lukien yksityisrahoitusta, jos haluamme saavuttaa nämä kunnianhimoiset tavoitteet, jotka olemme itsellemme asettaneet. Tässä odotamme kovasti tämän työn päätöstä. Se on tärkeä panos luonnon monimuotoisuuden edistämiseen EU-tasolla. Kiitoksia. Kiitoksia tästä hyvin kattavasta vastauksesta kysymyksiin. Ja lopuksi esittelijä saa puheenvuoron. Hän voi tällä tavoin sulkea ympyrän ja vastata kaikkiin kysymyksiin. Well, thank you, Chairman, and thank you. Kiitoksia. Ja kiitoksia kollegoille tästä yleisesti laajasta tuesta mietintöni linjauksille. Aloit ottaisin varmaan jostain siitä, mitä Romana Jordan Cecil sanoi, että tässä on kyse elämänlaadusta. Se on varmasti kaikkein oleellisin osa biologista monimuotoisuutta. Kyse on siis elämänlaadusta. Ja voin olla hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että vaikka menettäisi työpaikkana tässä talouskriisin myllerryksessä, niin investointi biologisiin monimuotoisuuteen tulee silti parantamaan henkilön elämänlaatua. Ja sitten pidin myöskin Sonikin kommentista siitä, että talousongelmat ei ole, ole syy olla investoimatta biologiseen monimuotoisuuteen. Sitten pari kommenttia kysymyksiin, joita esititte Estrellan kanssa olen samaa mieltä siitä, että se mitä tulee maksamaan, se ettemme toimi, on ihan valtava. Eli on ö, halvempaa tehdä ö, työtä nyt kuin myöhemmin. Sama juttu kuin ilmastonmuutoksen kohdalla, mutta valitettavasti se ei ole riittävä kannustin, että ryhdyttäisiin toimiin nyt. Mutta olen ihan samaa mieltä kanssanne. Sitten Sandrin veli korvauksista. Voin olla samaa mieltä kanssanne siitä, että nyt aika usein keskitytään määrällisiin korvauksiin sen sijaan, että katsottaisiin myös laatua, luonnon laatua. Ja monissa politiikoissa jäsenvaltioissa juuri keskitytään enemmän kokonaispinta-alaan ja lukumäärin enemminkin kuin laatuun. Eli tässä varmasti on vielä parantamisen varaa kovastikin. Sitten Judy Girdin Voin olla pitkälti samaa mieltä kanssanne. Yksi asia, joka koski YMPtä, ykkös- ja kakkospilaria, niin haluaisin selittää sitä, minkä takia keskityn ykköspilariin. Nimittäin pelkään, että silloin kun neuvostossa keskustellaan ja päätetään tulevasta YMPstä, niin pelkään, että ö, pilari kakkosta ei paljoakaan sitten jää jäljelle. Monet ja sen valtiot eivät ole kovinkaan tyytyväisiä pilari ykkösen rahoitukseen, ja se, mistä sitä rahaa voisi löytyä, on pilari kakkonen. Eli sen takia Mm, ykköspilariin tarvittaisiin tämmöinen voimakas ympäristöpainotus. Sitten kalastuspolitiikasta useampikin mainitsi, että emme halua mitään eurooppalaista poliisia tai rannikkovartijaa, mutta periaatteessa olen samaa mieltä. Siis olen tietysti sitä mieltä, että jäsenvaltioiden pitäisi huolehtia täytäntöönpanosta, mutta tässä on ongelma, koska ne eivät tee sitä. Ja sitten toiseksi kaikki kuitenkin maksetaan EU-kukkarosta. Jos katsotaan varsinkin maatalouspolitiikkaa ja kalastuspolitiikkaa, nämä ovat EU-politiikkoja, joihin menee valtavasti EU-varoja. Joten minusta tuntuu, että nyt kun vuosikymmenen ajan on pyydetty jäsenvaltioita huolehtimaan laivalvonnasta, niin jos ne eivät siihen pyyntöön vastaa, niin sitten joko teemme sen itse tai koitamme vahvistaa kansallisia valmiuksia, joka on tietysti yksi mahdollinen tulos, mutta sen pitäisi sitten toimia käytännössä. Ja sitten luonto kaikkialla, niin kollega Klaas, tämähän oli tosiaan yksi näistä minun perusteluistani, ei kuitenkaan niin On tosiaan tärkeää, että jos puhutaan vihreistä infrastruktuurista, niin luonnon ulottaminen kaikkialla on erittäin tärkeää ja erityisesti tiiviisti asutetuilla alueilla, niin siellähän tarvitaan myöskin ö, luontoa, tai myöskin rautateillä ja teollisuusalueilla. Ehkä minä annan vähän väärän kuvan maataloudesta. Mutta sitten jos mietitään maataloutta, niin meillähän on aivan valtavia eroja sen suhteen, miten maataloutta harjoitetaan Euroopan unionissa. Muutamissa maissa hyvinkin tehomaataloutta ja toisissa sitten ähm, paljon laaja-alaisempaa. Eli varmasti tarvitaan ensinlaisia erilaisia lähettymistapoja. Yksi asia on varmasti kuitenkin totta, että olipa kyse minkä kokoisesta maataloustuotteesta hyvänsä tai siitä, miten tehomaataloutta ne harrastavat, niin, harjoittavat, niin kuitenkin maatilatasolla – pitäisi kiinnittää huomiota biologiseen monimuotoisuuteen. Meillähän on tällaisia maatalouspoliittisia toimenpiteitä, joita rahoitetaan EU-varoista. Ja muutamassa muussa valiokunnassa käsitellään juuri eh, tilintarkastustuomioistuimen raportteja näiden varojen käytöstä. Niitä ei kovinkaan tehokkaasti käytetä, näin lievästi sanoen. Eli eh, se hyöty, mitä näistä tulee tosiaan luonnolle, niin on aika vähäinen. Ja sitten haluaisin kiittää kollegoita tuesta. Olen samaa mieltä muutamasta seikasta, jotka ovat jääneet uupumaan. Minä tein itsekin muutaman tarkistuksen ja odotan kovasti teidän jättämienne tarkistuksia. Kiitos. Vielen Dank an den Berichterstatter. Kiitokset esittelijälle ja aikataulusta. Pitäisi kirjoittaa ylös, että tarkistusten jättämisen määräaika on 27. tammikuuta ja valiokunnassa 29. helmikuuta äänestämme ja huhtikuun täysistunnossa on sitten loppuäänestys tästä oma aloite mietinnöstä. Tämä on tärkeä mietintö, jossa johon varmasti usealla täällä vielä on tarkistuksia, mutta ensinnäkin kiitoksia esittelijälle. Sitten viimeinen kohta esityslistalla tänään, esityslistan kohta viisi. Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskeva puiteyleissopimus ja kokouksen osallistuneen valiotuskunnan raportti. Tämä raportti on teillä myös kirjallisena, se on hyvin kattava, jossa käsitellään tämän työn aihetta ja miten tämä valtuuskunta on käsitellyt tiedotusvälineitä. Esimerkillisesti on myös uusia tiedotusvälineitä hyödytetty. Tätä voitaisiin viedä pidemmällekin ja miettiä, miten työmme voitaisiin näyttää ulkomaailmalle. Ja nyt annan lainenille valtuuskunnan puheenjohtajalle puheenvuoron. Kiitoksia. No, raportti on teillä on edessänne ja mehän puhuimmekin jo Strasbourgissa näistä sisältökysymyksistä, joten nyt vain muutamasta näkökohdasta, jota ei ehkä ole mm, tässä raportissa niin hyvin mainittu. Ensinnäkin me olimme hyvin valmistautuneita ja sitten meidät oli jaettu hyvin näihin työryhmiin, ohjelman hyvin laadittu ja kiitokset Josef Zufille Finleidistä ja sihteeristölle nämä henkilöt tekivät jopa tuolla parkkiluolassakin töitä, valmistelutöitä. Ja nyt ensimmäistä kertaa onnistuimme olemaan vierailun loppuun asti, ettei lähteä kesken kaiken pois. Valtuuskunta oli lauantaihin paikalla – Aiemmin me olemme joutuneet aina lähtemään perjantai-aamupäivällä, kun juuri alkoi olla kiinnostavat puheet esillä. Ja tämä oli tosiaan, nyt pystymme tällä kertaa sitten olemaan loppuun asti. Sitten toiseksi, niin parlamenttihan ei ole mikään varsinainen neuvottelija, vaan komissio ja neuvosto. Ja oli si, siis haluaisimme edelleenkin, että puheenjohtaja voisi olla mukana tässä koordinoinnissa – meidät on vähän kuin jätetty pimentoon, vaikkakin komissio kyllä pitää mennä briefaustilauksen neuvoston ohella. Mutta olisi hyvä, että kaikki kolme toimielintä voisivat istua samaan neuvottelupöytään ja esitettiin myös sellainen vaatimus, että saisimme päivittäin jonkinlaisen kirjallisen analyysin näistä neuvotteluista, niiden edistymisestä ja ongelmista, koska sitten kun tämä tilanne on hektinen, niin jossain vaiheessa viikkoa sitten ei enää pysy kärryillä eikä oikein tiedä, että missä mennään. Komissio, komissiolla on oma ö, suunnitelmansa ja neuvostollakin, mutta parlamentilla ei. Eli olisi hyvä, että saataisiin jotain kirjallista materiaalia. Ja oikeastaan tämä jo luvattiinkin ö, herra Metzgerille ja e, kirjaan, sen pöytäkirjaan. Sitten itse asiasta Komissio toimi aivan oivallisesti, oli hyvin johtavassa roolissa ja EU tuli tässä nyt sitten näissä kansainvälisissä neuvottelussa nyt sitten jälleen ytimeen. Me olimme hyvin ratkaisevassa roolissa ja komissio erityisesti onnittelut siitä komissiolle. No neuvostosta en oikein tiedä. Neuvoston kannat olivat vähän häilyväisiä ja ehkä suositus olisi sellainen, että ennen tällaista osapuolikokimusta, osapuolikokousta selvitettäisiin kannat etukäteen eikä siellä. Ja en tiedä sitten, että... Ja sitten eh, tässä avoimeksi jäi vielä tämä ilmastopolitiikan harjoittaminen ja päästöyksiköt. Pitäisi kyllä jatkossa sopia EUn kesken nämä kannat etukäteen, että voimme sitten puhua yhdellä äänellä siellä neuvottelussa, eikä sitten koko neuvottelun kulussa jatkuvasti pidetä briefauksia ynnä muita, joihin menee sitten aivan turhaa energiaa ja eikä se vaikuta kovinkaan hyvältä ulospäin. Sitten EU onnistui luomaan koalition, ja sehän oli tietysti hyvä. Tätä ö, piiriä pitäisi kyllä vielä laajentaa kehoitusmaihin, Afrikan blokkiin. Nämä 120 maata ö, olivat mukana, mutta se ei riitä Katarissa, vaan tarvitaan vielä pari isoakin ö, valtaa tähän mukaan. Tässä erityisesti mietin nyt Kiinaa, Etelä-Afrikkaa ja Brasilia. Jos tällainen koalitio saataisiin aikaan, niin sitten varmasti saisimme edistystä aikaan myös vastavoimia silmällä pitäen tai jopa sellaisia, jotka vastustavat koko tätä ilmastoprosessia. Niin, siinäpä se. Kiitokset kaikille. Oli hyvä, että me olimme paikalla ja että monet olivat siellä niin aktiivisia. Paljon kiitoksia Rulainen tästä kertomuksesta raportista ja myöskin tästä kirjallisesta raportista. Ensin Kriton Arsenis ja sitten Bas Eichhout. Ai sitten on muitakin puheenvuoropyyntöjä. Ensin Kriton Arsenis. Thank you, Chair, and... Kiitos puheenjohtaja. Kokous oli oikein mielenkiintoinen siellä Durbanissa. Sieltä sai toivoa ja EU palasi taas keskiöön tuolla keskustelussa. Tämä ei ollut sattumaa, vaan se johtui siitä, että komissio teki oikein hyvää työtä, komission jäsen ja hänen tiiminsä. Mutta se että myös pettymystä. Me menimme paikalle ja sanoimme selvästi, että saatte Kioto kakkoson, jos me saamme tiekartan. Me saimme tiekartan, mutta annoimme tuskin yhtään mitään, vaan jotain hyvin epämääräistä kietokakkoseen liittyen. voidaan siis sanoa, että ne, jotka tulivat meidän kannallemme ja joista tuli meidän liittolaisia, ehkä kokevat, että heitä on nyt huijattu. Jotain pitäisi antaa kehitysmaille ja tämä ei tule auttamaan nyt Katarin tilannetta. Pitää tehdä selväksi, että tilanne muuttuu ennen kuin mennään. Siellä tulee olemaan tiukka puheenjohtaja ja kuten jo sanoi, hän oli taas yhden valtuuskunnan hyvää johtaja tuolla Kopsissa. Meidän on todellakin mietittävä sitä, miten voimme parantaa koordinaatiota. Ja suoraan sanoen, meillä oli Puolan PI-kausi, joka oli monilta osin hyvä, mutta ilmastoneuvottelujen osalta se oli heikko. Oli asioita, jotka etukäteen ajatellen piti ratkaista, mutta loppujen lopuksi me emme pystyneetkään puhumaan yhdellä äänellä oleisella hetkellä. Emme siis pystyneet näitä lupauksia täyttämään, voin yhtä siihen, mitä jo sanoi. Eli etukäteen on jo ratkottava asioita. Haluaisin kiinnostaa, kiittää kaikkia siitä suuresta työstä, minkä he tekivät auttaakseen valtuuskuntaa tässä vaikeassa jamassa. Kiitos. Kiitoksia Kriton Arsenis ja sitten Bas Eichhout. I would like to start by thanking Isabel and Joseph. Kiitos aivan siksi haluaisin kiittää Isabelia ja Josefia siitä, että Durbanissa tehtiin niin hyvää työtä. Siellä päivä kaupalla istuttiin parkkitiloissa eikä saatu nähdä auringosta pilkahdustakaan, mutta sanoisin myös, että siellä oltiin hyvin joustavia ja saatiin akkreditaatio ja muut. Ja tämä oli oikein hyvä asia. Näin pystymme toimimaan tehokkaasti valtuuskuntana. Ja sisällön osalta tärkeää on nyt se, että komissio ja neuvosto toimi hyvin eri tavoin. Komissiolla oli siellä tiekartta mukana ja se pyrki johtamaan muita maita ja saamaan muut maat mukaan tähän tiekarttaan ja varmistettiin, että Kiina, Intia ja Yhdysvallatkin tulivat komission perään ja he ehkä jopa menivät pidemmälle tai ehkä menivät pidemmälle kuin olivat alun perin ajatelleet näin siis erityisesti Kiinan osalta ja Yhdysvaltain osalta. Ja tämä on, tämä on komission ansiota. Neuvostolla oli tehtäviä Kioto kakkosen, kakkosen osalta. Me olemme lupailleet jo pitkään, että saataisiin Kioto kakkonen. Tässä on jonkun verran edistytty, mutta kuitenkin AAU asian osalta asia on vielä avoin. Viimeisenä päivänä neuvosto vielä neuvotteli AAU-säännöistä, ja tämä oli todellinen häpeä, ettei neuvosto saanut omia neuvottelujen loppuun vietyä. Tämä meni liikaa aikaa. Kaikki tämä olisi voitu käyttää Kiinan, Intian ja Yhdysvaltain kanssa työskentelyyn. Eli toivon, että seuraavalla kerralla neuvosto valmistautuu tilanteeseen paremmin, että saadaan sopimus asioista ennen kuin lähdetään neuvottelemaan. Näin voidaan energiaa sitten käyttää siihen, mihin sitä pitää Katarissa, sen sijaan, että vain keskenämme taistelemme säännöistä. Ja Puola puheenjohtajavaltiona on todellinen pettymys tässä mielessä. Toivottavasti Kypros toimii paremmin kuin Puola teki Katarissa sitten. Jos katsotaan eteenpäin, niin loppujen lopuksi tiekarttaan olemme tyytyväisiä, mutta ilmastoasiat eivät muutu. 2020 meillä on lupauksia ja tarkistusohjelma, joka liittyy vielä Kööpenhaminan sopimukseen, ja tämä johtaa siihen, että 3-4 astetta lämpötila nousee sitten 2020 jälkeen. Toivottavasti saadaan aikaiseksi sopimus, josta pitää sopia 2015. Eli EUn tehtävä nyt olisi se, että kovasti ponnisteltaisiin siihen, että 2015 saadaan kunnon sopimus aikaiseksi. Tämä tarkoittaa seuraavia seikkoja. Meidän on lähtevä liikkeelle nyt siitä eh, liittomosta, jonka saimme aikaiseksi Dyrmanissa Eli kyseessä olivat AO6 ja nopeasti kehittyneet maa, tai vähiten kehittyneet maat, ne olivat mukana ja niiden pitäisi olla jatkossakin mukana tässä halukkaiden joukossa ja EU pitäisi eh, todellakin toteuttaa lupauksensa näiden suuntaan ja varmistaa, että tämä koalitio on vielä voimassa muutaman vuoden kuluttua. Mutta meidän pitää myös toimia uskottavien ilmasto politiikojen suuntaan. Tiedämme nyt, että nyt on kiintiöitä lisää enemmän kuin oli ajateltu 2,4 miljardia ETC-järjestelmässä. Tiedämme, että hinta laskee ja jos nyt puhumme EUn uskottavuudesta, niin meidän pitäisi olla vielä paljon kunnon, kunnianhimoisempia ilmastopolitiikan osalta tämä on taloudellisesti järkevää, mutta jos myös haluaa olla uskottava kumppani kansainvälisesti, niin kuin sanomme olevamme, niin meidän pitäisi nopeasti toimia. Katson Tanskan suuntaan puheenjohtajavaltion, että voidaan varmistaa, että tätä asiaa nyt seuraavana kuukausina edistettäisiin, sillä muussa tapauksessa me emme ole uskottavia, se on nyt vaakalaudalla. Eli Tanska, varmistakaapa nyt, että toimitte paremmin kuin Puola. Näin voimme sitten olla ylpeitä sekä neuvostosta että komissiosta. Tämähän olisi mahtavaa. Kiitoksia Bas Eichhout ja sitten Oreste Rossi. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, ja onnittelen teitä äh, puheenjohtajuudestanne ja Kiitän myös Jolainen ja lähtevää puheenjohtaja. Hän oikealla tavalla kommentoi sitä, mitä Durbanissa tapahtui. Se tosi seikka, että sieltä lähdettiin ilman muodollista ja sitovaa asiakirjaa. Eli täytyy nyt sitten katsoa, miten toimitaan tulevaisuudessa ja miten valmistautua paremmin. Esimerkiksi yrittää ennen ensi kokousta saada aikaan kanta jota mahdollisesti tukevat suurin osa jäsenvaltioista, koska tuossa kokouksessa puheenvuoro on Euroopan unionilla ja sitten kaikilla jäsenvaltioilla, eli 27 plus 1, ja on, olisi mukava tietää, mitä yksittäiset jäsenvaltiot aikovat sanoa siellä konferenssissa, eikä kuulla sitä vasta siellä. Tämä auttaisi ehkä siinä, että siellä ei esitettäisi liiallisia vaatimuksia, erityisesti tällaisessa taantumavaiheessa kuin nyt. Kollega Eichhout, te halusitte, mehän sitä vastustimme, näitä päästökauppakiintiöitä. Tämä on markkinaväline ja ne arvioidaan markkinoiden mukaan, jos kiintiöt ovat tällä hetkellä alhaisia, niin se on ehkä parempi eurooppalaisille yrityksille, koska ne maksavat niistä vähemmän. Sitten kun kolmannet maat kilpailevat niistä, niin hinta nousee. Me on, olemme nousemassa vaikeasta kriisistä, emmekä me voi äh, pahoitella sitä, että kiintiöt maksavat liian vähän, koska ne mahdollistavat sen, että yrityksemme voivat toimia. Ja nyt jos olemme valinneet eh, markkinamekanismin, niin emme voi nyt sanoa sitten, että ne maksavat liian vähän. Muuten me olisi pitänyt valita joku toinen eh, mekanismi. Eräs ikävä asia Durbanissa oli, ja jollainen oli hyvin selvä eh, sanainen siinä, kun hän sanoi, että me olimme erään hotellin autotallissa Toivon, että tulevaisuudessa tämä järjestellään paremmin. Vastuu tässä on parlamentilla. Toivottavasti parlamentti ja valtuuskunnan puheenjohtajalla on mahdollisuus sitten puuttua asiaan täysistunnossa, koska on mm, tärkeää, että parlamentilla on painoarvonsa. Mutta minua myös harmitti, mitä Kiinan valtuuskunnan tilanne oli. Kiinan valtuuskunta ja heidän varaministerinsä pidätti meitä noin 20 minuuttia. Sen jälkeen hän nousi ja lähti ilman, että saatoimme edes vastata, että edustajamme saattoi edes vastata, joka oli silloin valiokuntamme puheenjohtaja Joe Lainen, ja mielestäni tämä ei ole laisinkaan hyväksyttävää. Siksi olisi ihan hyvä, että tämä valiokunta nyt lähettäisi kirjeen Kiinan valtuuskunnalle ja sanoisi, että tämä ei ole tapa toimia ja että me toivomme, että seuraavassa osapuolten kokouksessa voisimme tavata uudelleen ja mm, selittää ja kiinalaiset kuuntelisivat myös, mitä mm, toivomuksia meillä on, eikä vain, että me kuuntelemme, mitä he haluavat ja sitten meidät jätetään neuvottelupöydän ääreen. Emme kyllä odottaneet tällaista kohtelua. Minulla ei muuta lisättävää. Toivon, että seuraavassa osapuolten kokouksessa olemme paremmin valmistautuneita ja paremmin samaa mieltä jäsenvaltioiden kanssa, joilla on oikeus sanoa mielipiteensä, kuten meilläkin. Kiitoksia. Seuraavaksi Chris Davies ja sitten kollega Panna Jotu. Thanks, Chairman. Well, the outcome of Durban. Kiitoksia. No, Durbanin tulokset varmasti ylittivät odotukset. No, ei se vaikea ollut, jos ajateltiin, mistä lähdettiin liikkeelle. Sanoisin, että Koni Hedegaard, komissaari, joka meidän puolestamme puhui, niin hän tuli vähän kuin lääkintämies paikalle neuvottelemaan ja koitti elvyttää henkiverissä olevaa potilasta. No, hän onnistui siinä tietenkin siinä mielessä, että ainakin potilas saatiin leikkaukseen, mutta ei ole tietenkään sitten loppujen lopuksi varmaa, että pysykö potilas hengissä vai ei. Mutta tässä tietysti tämä kuoleman välitön uhka pystyttiin torjumaan, ja sehän olisi tietysti muuten tarkoittanut sitä, koko prosessi olisi murentunut. Eli siinä mielessä erinomainen tulos, ja tietysti jos ajatellaan niitä, jotka kotona katsoivat äh, telkkarista äh, tilannetta ja katsovat, miten yhdistynyt kuningaskunta jumittaa keskusteluja EU-ssa, niin oli kuitenkin kiva, että tosiaan Durbanissa yhdistynyt kuningaskunta oli mukana tiimissä ja Euroopan unioni oli tosiaan alkoi uudestaan toimimaan johtavassa roolissa. Äh, Lykkäätykö tulevaisuuteen, mutta jos ajatellaan tätä koko prosessia ja parlamentin mukanaoloa, niin niin kuin Joon lainan sanoi, niin me emme ole neuvottelijoita, mutta pitäisi kuitenkin pysyä kärryillä, niin että tiedämme, mitä tässä prosessissa tapahtuu ja voimme sitten osallistua keskusteluihin ja argumentointiin Euroopan unionissa – minä olen ollut kuudes, viidessä kuudessa osapuolikokouksessa, korkean tason kokouksissakin ja äh, valmisteluviikkojen kokouksissa. Ja minä olen kokenut, että jos katsotaan ensimmäisen viikon äh, missä jos osa olla mukana viisi päivää vaikka vain, niin se on tuntemuksen äh, ja ymmärtämyksen kannalta parempi kuin, että saa olla korkeatason neuvottelussa mukana koska siellä sitten oikeastaan saa sen enempää tietoa kuin mitä ylipäätään toimittajiltakaan saa näistä tapahtumista. Ja ensimmäisellä viikolla kuitenkin nämä neuvottelut ovat avoimia kaikille. Kuka tahansa saa mennä mihin tahansa tason kokouksiin. Kun taas sitten siinä vaiheessa, kun nämä neuvottelut alkavat nousta näitä eri, eri tasoilta ylemmäksi ja ylemmäksi, niin sitä enemmän sitten ovetkin alkavat olla kiinni. Ja sitten tietysti tässä on paljon tällaisia varjotapahtumia ja verkostoitumista ja tietysti on niitä toisellakin viikolla sitten korkean tason kokouksilla, mutta erityisesti ensimmäisellä viikolla näitä kokouksia on paljon. Joten jos ihan vain ajatellaan e, tietämyksen hankkimista, jota sitten voidaan käyttää hyväksi jatkossa, niin meidän pitäisi pyytää puheenjohtajakokoukselta, että mm, sääntöjä voitaisiin muuttaa niin, että saisi valita, että minkä ajanjakson tästä kahden viikon rupeamasta saa olla paikalla. Tietysti olisi hyvä, että siellä olisi jäseniä myöskin korkean tason kokousten aikana, mutta olisi hyvä, että joustakin olisi. Eli voisikohan puheenjohtaja, no Andreksen kanssa puhuin tästä ja sanoin, että no ei, se tulee onnistumaan, ei puheenjohtajakokous tule hyväksymään minkäännäköistä pelivaraa tässä, mutta jos ajatellaan tätä uuden puheenjohtajan intaa, niin ehkäpä sinä voisitte soundistaa. Vielen Dank, Chris. Als nächstes... Paljon kiitoksia, Chris. Ja seuraavaksi kollega Panajotu. Kiitos. Haluaisin onnitella teitä ja tiimienne. Kiittäisin Joe Lainenia hyvin tehdystä työstä kahden vuoden aikana. Mitä Durbanin tulee sitten, tässä nyt on sanottava suoraan, keskustelua on jatkettava vielä. Tämä kokous oli hyvin vaikea. Ja olen sitä mieltä, että paikalla olleilla oli tärkeä rooli. Ne edustajat oli hyvin valittu tästä valiokunnasta, moni on nyt täällä paikalla. He todella taistelivat ja osallistuivat ja näin me säilytimme kasvomme, EUn kasvot. Haluaisin mainita herrat Lainen ja Florence. Ja hyvin vaikeassa tilanteessa, kuten jo saitte kuulla, meillä oli paljon keskusteluja ja tilanne kehittyi nopeasti siitä huolimatta pystyttiin olla menettämättä kasvot. Meidän on nyt vielä jatkossa tehtävä paljon töitä seuraavissa kokouksissa. Nyt muiden on pystyttävä havaitsemaan, että Eurooppa toimii johtajana, johtoasemassa. Tämä ei nyt kovinkaan selvää viimeksi. Meidän on tässä edistyttävä, jos haluamme, että meitä kunnioitetaan. Ja sitten haluaisin myös mainita kokouksen myönteiset puolet. Eli tämä konferenssi oli kyllä menestyksekäs siksi, että meillä oli odotuksia ja monessa edistyttiin Yhdysvallat, Kiina ja Intia joutuvat vähentämään päästöjään. Ja olisi paikallaan todeta, että konferenssi kaiken kaikkiaan kyllä onnistui täyttämään ne odotukset, mitä EUlla oli, eli Kiina ja myöhemmin sitten Yhdysvallat tulivat mukaan tähän suunnitelmaan, joka mainittiin, ja 60 neuvottelutunnin jälkeen yksi suurimmista kehittyvistä talouksista, Intia, halusi pois näistä velvoittavista säännöistä ja kasvihuone päästöjen alentamisesta ei pitäisi tehdä sitovaa. Tämä oli mielestämme täysin järjetöntä ja EUn ja Intian välisistä erimielisyyksistä oli sitten päästävä kymmenessä minuutissa. Britti lehdistö sanoi, että oli kymmenen aikaa minuuttia pelasta maailma ja sen jälkeen Intia sitten saatiin mukaan. Eli ensimmäistä kertaa historiassa nämä kolme maata, joilla on suurimmat hiilipäästöt, eli Yhdysvallat, Kiina ja Intia, joutuvat vähentämään päästöjään. Tämä on sinänsä oikein hyvä uutinen, mutta on kuitenkin sanottava, että 2015 saadaan tämä loppuun viety ja täytäntöpano alkaa 2020. Paljon kiitoksia. Lopuksi listalla on Karl-Heinz Florenz. Hän oli valtuuskunnan varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Niin, e, minua tässä jo pikkusen moitiskeltiin mutta minäkin haluaisin esittää kiitokset sihteeristölle. Minä olin ensimmäistä kertaa 92 Riossa ja tällaisissa kokouksissa juuri usein puututaan näihin yksityiskohtiin. Ja kuka nyt sitten pystyykin nämä kokoukset paremmin järjestämään, niin järjestäköt sen ensi kerralla. Ei se ole helppoa. Ja jos ajatellaan e- etelä-eurooppalaisia, jotka eivät tykänneet kiinalaisista, kun olin niin kriittisellä hetkellä, niin kiinalaiset halusivat olla sitten jossain muualla ja lähtivät sitten paikalta. Niin tietysti he kunnioittavat kyllä parlamenttiakin, mutta halusivat sitten olla jossain toisella tärkeiden neuvottelujen aikana. Mutta emmehän me siis ole näitä varsinaisia neuvottelijoita siellä. Näin se nyt vaan on. Ja sen takia haluaisin palata vielä näihin tuloksiin minun mielestäni mm, lasi on puoliksi täynnä eikä puoliksi tyhjä. Me olemme kuitenkin saaneet aikaiseksi uuden maailmanjärjestyksen Durbanissa. Tämä Durban Platform, joka on itse asiassa meidän alulle palemamme. Eli e, kyllä me olemme olleet mukana vaikuttamassa asioihin EU:ssa ja ne hetki ja ihmiset, jotka eivät no, välttämättä ole tällä paikalla, niin minä en haluaisi tässä olla niin kriittinen. Nyt pitää miettiä, että mitä me nyt sitten teemme. Öö, tässä nyt 2015 saakka pitää nyt sitten takoa tätä rautaa ja enkä nyt halua tässä välillä puhuta mistään lukumääristä, mutta kyllä meidän tässä täytyy kuitenkin edistyä. Ja kyllä tosiaan 2015 mennessä pitää olla selvät sävelet. Ja sitten, jos minä saan puheenjohtajalle antaa neuvon, niin jos nyt olisi sitten mahdollista puhe, puhemiehelle täällä, puhemiehelle ehdottaa, että voitaisiin tehdä valtuuskuntamatkoja. No ei niihin maihin tarvitse matkustajat jotka ovat mukana joka tapauksessa, mutta kiinalaiset, amerikkalaiset ja intialaiset, niin, niin, äh, niin noihin maihin varmasti kannattaisi matkustaa vaikuttamaan. Kiitoksia nyt komissio saisi vielä puoleksi toista kahdeksan minuutiksi puheenvuoron. Minä tiedän, mutta muuten aika ei riitä, koska jollainenkin on vielä pyytänyt puheenvuoroa. No niin, jollainen luopuu puheenvuorostaan. Sitten komissio kolme minuuttia. Kiitoksia. Kiitos siitä, että saamme puheenvuoron. Voimme täysin yhtyä tähän Durbanin positiiviseen analyysiin. Täällä on puhuttu jo näistä myönteisistä tuloksista ja viimeinen puhuja, edustaja Florence, kehotti tai korosti sitä, miksi olemme nyt eh, hermostuneita, eli miten päästään 2020 kunnianhimotason osalta oikean tulokseen. Tähänhän pitää päästä 2015. Tämä on nyt se asia, josta nyt eniten keskusteluttaa, josta ihmiset eniten jota ihmiset eniten käsittelevät ja nyt tarvitaan parlamentinkin tukea, jotta kyetään olemaan tarpeeksi kunnianhimoisiin. Tämä liittyy siihen, minkälaista tukea pitää antaa kumppaneille sillä nehän odottavat meiltä myös taloudellista tukea, jotta voidaan olla kunnianhimoisempia. Ja tämä liittyy myös siihen, että pitää jatkossakin painostaa vähän niitä, jotka olivat vähän epäileviä, ja tämä myönteinen allianssihan olisi Conny Hedegaardin aikaan saatavissa tässä. Kaikki tehän tunnette nämä myönteiset tulokset, ne löytyvät raportista. Jetzt muss sagen, was die Arbeitsbedingungen angeht, darum Kiitoksia, mitä tulee työskentelyolosuhteisiin, niin siitä on varmasti puhuttavaa, että työskentelyolosuhteet ovat järkevät. Mitä tulee ilmastodiplomatiaan, jota meidän on varmasti kehitettävä vielä eteenpäin, niin tässä meidän on varmasti tehtävä jäsenva- toimielinten välillä enemmän yhteistyötä ja osapuolten konferenssin välillä kehittää jonkinlaista ilmastodiplomatiaa, jossa kutsumme mukaan myös instituutioita ja organisaatioita, joita emme ole tähän mennessä kutsuneet. Ja näin meidän tulee tehdä seuraavan puolen vuoden aikana. Aion tehdä ehdotuksen, että ilmastopolitiikka järjestetään kolmen pilarin kautta. Ensin sisäinen politiikkamme, osapuolten kokoukset ja siinä välissä, mitä Karl-Heinz Florenskin ehdotti, että yritämme puhua mahdollisimman monen kanssa ja myöskin mainostaa, jotta 2015 vihdoinkin kaikki on saman katon alla. Mitä tulee parlamentin osallistumiseen neuvotteluihin, tämä on harmillista. Näin on ollut siitä lähtien, kun minä olen täällä ollut vuodesta 2005. Ja minä olen nyt todella ö, ottanut asiakseni sen, että menemme vielä askeleen eteenpäin, koska me ö, parlamentin jäsenet joutuvat myymään tämän vaalipiireissään jäsenvaltioissa. Siksi parlamentilla pitää olla enemmän oikeuksia päästä mukaan kokoussaliin, eikä että meitä kohdellaan näin meidän täytyy katsoa, miten toimimme tässä tulevaisuudessa. Kokonaisuudessa voimme sanoa Durbanin ilmastokonferenssi enemmän kuin odotettiin, mutta vähemmän kuin mitä toivottiin. Eh, tämä on jännittävää. Vielä hyvin paljon työtä ja aikaa tarvitaan ja odotan kovasti yhteistyötä. Päätän tähän kokouksen. Huomenna aloitamme tasan kello yhdeksän. Ja kun sanon tasan kello yhdeksän, tarkoitan sitä. Aloitamme tasan kello yhdeksältä äänestyksillä täällä. Kiitoksia ja hauskaa loppuiltaa.